Dear colleagues, it is uh, time. Hyvät kollegat, nyt olisi aika aloitella. Pleasure today to welcome. Minulla on suuri ilo toivottaa teidät kaikki tänne julkiseen kuulemiseen tervetulleeksi. Aiheena ovat todellisissa ajo-olosuhteissa syntyvien päästöjen testaaminen. Haluaisin nyt tervetulleeksi edustajan asiantuntijamme, jotka edustavat täällä eri autoteollisuuden ja autoalan aloja, mukaan lukien kuluttajat ja tutkimuspuoli, ja he esittelevät meille eri näkökulmia tästä teknisestä ja poliittisesta monimutkaisesta asiasta. Meillä on kaksi osaa tässä kuulemisessamme tänään. Ensimmäisen istunnon puhujat kertovat meille nykytilanteesta koskien näitä teistejä Toisen istunnon puhujat kertovat tulevaisuuden näkymistä eri sidosryhmien edustajina. Jäsenet voivat esittää kysymyksiä ilman puhujalistaa, mutta myös aikarajoitusten takia ehdotan, että, että esityksen lopussa otettaisiin vain yksi tällainen puheenvuorokierros ilman puhujalistaa niin, että mahdollisimman monet jäsenistä voisivat esittää kysymyksiä ensimmäiselle tai toiselle ryhmälle. Will perform an important scrutiny role with... Elvin valiokunnalla on merkittävä valvontatehtävä koskien kahta tärkeää lainsäädäntöä paketteja koskien näitä testauksia. Envi, valiokunnan jäsenvaltiot, äh, jäsenet ovat myös toimielinten välissä neuvotteluissa koskien komission ehdotuksia äh, liikkuvien, työpano, lyö, liikkuvien työkoneiden osalta. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron ensimmäiselle puhujille. He kertovat meille näistä RDE-testauksista, eli testauksista, jotka koskevat todellisia ajopäästöjä. Ensimmäisenä puheenvuorona, puheenvuorossa on Alua Krasenbrink yhteisestä tutkimuskeskuksesta kestävää liikennettä käsittelevän yksikön päällikkö. Kymmenen minuuttia, olkaa hyvä. Parlament, Hyvät parlamentin jäsenet, hyvä puheenjohtaja. Haluaisin kiittää tästä kutsusta tulla tänne puhumaan teille tieteellisistä ja teknisistä näkökohdista koskien näitä todellisia ajopäästötestauksia, RDE-testauksia. Edustan täällä yhteistä tutkimuskeskusta ja olen sieltä liikenneyksikön johtaja. Tässäkin. This is always the same. Scientists have difficulties with technologies jumping up and down. We have, um, we are um, the European Commission. Me olemme Euroopan komission tekninen yksikkö talon sisällä ja annamme alan neuvontaa Euroopan tasolla politiikan tekijöille, mutta teemme työtä myös kansainvälisten asioiden parissa koskien globaaleja liikennesektori ja liikennesektoria. JRS on seitsemän instituutio mukana, jotka sijaitsevat, kuten kartalta näette, viidessä eri paikassa ympäri Eurooppaa. Pääkonttorimme on täällä Brysselissä. Me emme vastaa ainoastaan eri politiikan alan pääosastojen pyyntöihin, vaan meillä on myös aloitteita ja tutkimusohjelmia, jotka teemme omista aloitteista ja joita näillä eri paikalla suoritamme. Me teemme yhteistyötä yliopistovalman teollisuuden ja muiden teknisten palveluiden kanssa. Niin, että saisimme mukaan mahdollisimman laajasti eri sidosryhmät. Yhteinen tutkimuskeskus JRC on ollut jo 50 vuotta merkittävä toimija Euroopan ajoneuvopäästö lainsäädännössä. Olemme testanneet kaksipyöräisiä autoja, raskaita ajoneuvoja, liikuvatyökoneita ja muita. Ja nyt olemme aloittaneet myös työn elektrosähkömagneettisen yhteensopivuuden ja sähköautojen yhteentoimivuuden alalla. Olemme keskittyneet testimenettelyiden kehitykseen ja tuemme instrumentaation kehitystä. Me emme siis kehitä omaa teknologiaa tai omia välineistöjä, vaan annamme suuntaviivoja mahdollisista muutoksista, jotka niitä koskevat. Ja pyrimme levittämään myös parhaita käytäntöjä. Testauksen osalta laboratoriossa ja tiellä tutkijamme ovat maailmanlaajuisesti tunnustettuja. Meillä on, meillä on kansainvälistä yhteistyö Yhdysvaltojen, Japanin ja Kiinan hallituksen eri tutkimuskeskusten kanssa. Pahoittelen tästä kuvasta, en tiennyt mikä, minkä kokoinen näyttö meillä täällä on, mutta saatte sen kyllä vielä käteen tässä on erityyppisiä testauksia eri sektoreilla, henkilöautot, moottoripyörät, kevyet ajoneuvot, raskaat ajoneuvot, polttoaineet. Eli emme ainoastaan työskentely, työskentely liikennevälineiden osalta, vaan myös polttoaineiden osalta. Otamme huomioon hiilidioksidipäästöt käytettyjen ja polttoainekulutuksen. Tässä tuemme klimapääosastoa uusien teknologioiden kehittämisessä, joilla pyritään vähentämään todellisissa olosuhteissa hiilidioksidipäästöjä henkilöautoissa. Nämä teknologiat eivät näytä hyötyjään testisykleistä. Eko-innovaatio on tuolla, tuolla myös näkyvissä, se on myös mukana klimaattansa, tuo myös raskaiden rekkojen hiilidioksidipäästöjen osalta eri mallintamisvälineiden avulla. Vasemmalla näette täällä velaa 2-7. Nämä ovat testilaboratorioitamme. Nämä velat, niitä on nyt tässä seitsemän asti, mutta hiljattain olemme aloittaneet toiminnan myös sähkömagneettisen yhteissopimuvuuden toistaamiseksi sähköautoja varten ja hybridiautoja varten. Meillä on niitä varten kaksi muuta laboratoriota. Niiden nimet ovat sitten vielä 8 ja 9, jotka tästä vielä puuttuvat. Sitten nämä todelliset ajopäästötestaukset JRCn ähm, todellisten päästöjen testaushistoriasta aloitimme vuonna 2004 raskailla ajoneuvoilla ja ja tuolloin käsittelimme rekkojen, rekkoja ja, rekkoja ja käytimme TEMS-järjestelmää. Mariborissa Barcelonaan takaisin testasimme ja sekunti sekuntilta mittasimme näiden kannettavien järjestelmien kautta polttoaineen kulutusta näissä rekoissa. Tämä oli pohjana vaatimusten mukaisuus testaukselle raskaiden ajo, ajoneuvojen osalta ja se on nyt täytäntöpantu asetuksessa 582-2011. Tämä oli suhteellisen yksinkertaista. Tämän jälkeen pyrimme kokeilemaan näitä mittausmenetelmiä henkilöautoissa. Näin aloitimme tekemään vuonna 2007 ja ensin otimme nämä, nämä minipakettiautot, niihin oli helpompi ottaa mukaan nämä päästöjen mittausjärjestelmät. Sitten vuonna 2008 käytimme samantyyppisiä laitteita liikkuvia työkoneita varten Enterprise-pääosaston pyynnöstä. Tuolloin pyrimme soveltamaan samaa menettelyä kuin rekoissa myös tähän näihin työkoneisiin. Sitten vuonna 2015 alkaen olemme käyttäneet näitä kannettavia järje- mittausjärjestelmiä, tällaisia minikokoisia järjestelmiä, joita ei voida verrata standardijärjestelmiin. Niitä on käytetty myös moottoripyöriin ja mopedeihin. Näette tuolla keskellä tuon, tuon mönkiä auton. Siinä näkyy tuo mättäysjärjestelmä, samoin tuolla mopedissa järjestelmät ovat välillä vähän suurikokoisiakin. Sitten testien, testaushistoriasta, kuten sanoin, aloitimme ensin näillä minipakettiautoilla ja sitten henkilöautoilla 2007 pyrimme selvittämään, onko mahdollista soveltaa samantyyppistä metodologiaa, jota olimme käyttäneet liittäneet raskaisiin rekkoihin. Voitaisiinko sitä samaa soveltaa kevyimpiin ajoneuvoihin ja onko mahdollista mitata autojen päästöjä tiellä? Käytännön puolelta se osoittautuu aika vaikeaksi. Meidän piti löytää uusia ratkaisuja pienempiin ongelmiin koskee mihin järjestelmät asetetaan ja miten, mikä on paras paikka, minkälaisia ongelmia tulee kalibraation osalta ja muuta. Tähän liittyy myös turvallisuusaspektit. Ja sitten piti mahdollistaa johtajien kulkeminen ulos auton sisältä. Mutta tämä autojen testaus alkoi olla meille ihan tutumpaa ja näin aloitimme sattumanvaraiselta pohjalta. Testaisimme 12 henkilöautoja 2007-2010. Kuusi niistä oli dieselautoja, loput kuusi olivat bensautoja. Ja halusimme nähdä, millainen prosenttimäärä parannusta oli laboratoriotesteissä verrattuna päästöihin todellisessa ajossa 2010 marraskuussa JRC esitteli tulokset ja seuraavasta tiasta näettekin, että pää, johtopäätös oh-, koski dieselautojen typenoksidipäästöjä tiellä. 2011 tammikuussa aloitettiin todellisten ajopäästöjen työryhmän työn ja me olimme siinä myös omasta yksiköstäni mukana. 2011 ja 2012 meillä oli neljä kandidaattimenettelyä, joita arvioitiin Niihin kuului täydentävät ähm, testisyklet, sattumanvaraiset testisyklet, PEMS, eli kannettavat päästöjen mittausjärjestelmät, ähm, sitten päästöjen mallintaminen. Ja tästä vedettiin se siis johtopäätös, että meidän on jatkattava perusteellisia arviointeja vaihtoehtojen 2 ja 3 osalta, eli nämä sattumanvaraiset testisyklit ja PEMS-testaukset. 2013-2014 JRC edelleen kehitteli näitä PEMS-menettelyjä maantien päälle ja otettiin huomioon myös olosuhteet ja datan arviointi. Mainitsin nämä tulokset jo aikaisemmin. Tämä on vähän vaikea nähdä. Näette sen kyllä sitten paperistanne, kun nämä jaetaan vasemmalta oikealla. Ensin meillä on täällä euro 3 luokan autot, sitten euro 4, euro 5. Suurin osa kuuluu euro 5, niin sitten euro 6. Siellä on vain yksi auto, yksi ajoneuvo. Se oli ainoa, johon pääsimme käsiksi tuolloin Aina huomaatte, että täällä on näitä punaisia viivoja, jotka koskevat lainsäädännöllistä päästörajaa. Tehän näette, että mustat palkit menevät niiden yli, ne koskevat ähm, tiellä mitattuja päästöjä dieselautojen kanssa. Tehän näette, kun katsotte tuota, noita aloimpia punaisia viivoja, ne koskevat bensa-autoja, ne siis äh, pysyivät lainsäädännöllisten rajojen alapuolella. Ongelma koski dieselajoneuvoja ja se jo vaikutti näiden todellisten ajopäästöjen menet, mittausmenettelyn. Ymmärrän, että aikana on melkein loppu. Missä nyt sitten ollaan? Meillä on tämä ensimmäinen RDE-paketti, se, että äänestettiin to- toukokuussa 2015 ja siinä asetetaan rajaehdot testauksesta ja laitteita varten lokakuussa 2015 toinen paketti edelleen testausolosuhteita pidenteenpäin analysoidaan dataa ja vasta- ja vaatimusten vastaisuustekijöitä. Tässä näette kuvia näistä erikokoisista järjestelmistä, jopa ulkopuolelle asetettu järjestelmä, jossa ei edes käytetään auton sisätiloja ollenkaan. Sitten tulevaisuudesta meillä on kaksi pakettia tulossa, 2016 kolmas paketti. Siinä on kylmäkäynnistysmenettelyt mukana, sitten sopeutetaan datan arviointia, jotta voidaan huomioida myös hybridiajoneuvot jotka siirtyvät sähköajoon tietyssä vaiheessa. Sitten hiukkasten määrän päästömittaukset ja neljäs paketti koskee markkinoiden valvontaa ja vaatimusten vastaavuutta ja sen jälkeen vielä on tulossa menettelyiden arviointi. Tässä on joitakin esimerkkejä, joita voidaan kuvailla JRCn työtä. Täällä on tämä hiukkasten määrän mittaus, Tämä on työ, jota jo nyt teemme ja hukkasmäärä mittauksessa. Meillä on eri ajoneuvoja, eri äh, ajo-olosuhteita ja verrattavassa olevia laitteita. Tehän näette, että täällä on aikamoista vaihtelevuutta, kun testataan äh, ajoneuvoja laboratoriossa ja sen ulkopuolella. Kiitoksia huomiostanne. Ja kiitoksia tästä mahdollisuudesta puhua. Kiitoksia. Thank you very much. And now I give immediate... Kiitoksia. Ja nyt välittömästi annan puheenvuoron herra Jürgen Reschille. Hän on Deutsche Umwelthilfen johtaja. Olkaa hyvä. Teillä on puheenvuoro kymmeneksi minuutiksi. Ja pyydän, että pidätte kiinni puheenjohtajasta. Kiitos haluan kiittää tilaisuudesta tulla puhumaan teille ja todella kiitos kutsusta. Deutsche Umwelthilfe on keskisuuri ympäristö- ja kuluttajansuojajärjestö Saksassa. Meillä on 80 työntekijää ja me olemme Transport and Environment sekä Euroopan ympäristö äh, keskuksen jäseniä ja vuosien ajan olemme tehneet työtä pako, ajoneuvojen pakokaasun päästöjen puhdistamiseksi. Ja meille, niin kuin monille muillekin asiantuntijoille, tämänhetkinen dieselskandaali, ja tietoisesti vältän sanaa Volkswagen-skandaali, meille tämä ei ole mikään yllätys. Jo vuonna 2007 kansainvälisen automessujen avaajaisissa kerroimme, miten autoteollisuus laboratoria olosuhteissa väärentää päästötuloksia. Ja tilanne on tämän jälkeen, tuon vuoden 2007 jälkeen vain pahentunut. Olemme tiedottaneet viranomaisille jatkuvasti konkreettisista rikkomuksista muun muassa 11. helmikuuta 2011, eli tarkalleen viisi vuotta ja yksi viikko sitten järjestömme Eh, ilmoitti Saksan liikenneministeriölle hyvin yksityiskohtaisesti siitä, mitä eh, mittauksia saatiin Euro 6 Volkswagen Passat ajo neuvon päästöjen suhteen. Tuolloin käytettiin laittomia keinoja, jotta typpioksidi NOx päästörajoja pystyttiin kunnioittamaan. Eh, meidän tietoja me ei kuitenkaan otettu vakavasti, vaikka saakka jopa 30-kertaisesti ylitettiin nuo päästörajat eri ajoneuvoissa. Viranomaiset eivät reagoineet näihin tietoihin. NOx-päästöt ovat tänä päivänä 6-7 kertaa korkeammat kuin mitä raja-arvot sallivat. Ja tämä tietenkin johtaa sitten vastaavasti johti erittäin äh, merkittäviin typpidioksidipäästöihin muun muassa kaupungeissamme. Viimeisten viiden kuukauden aikana Deutsche Umwelthilfe on testannut Opel Safira, Renault Espacia, äh, BMW 1-sarja, Mercedes C-Class-sarja sekä Fiat 500X sarjaa. Nissan, Chrysler, General Motors ovat siis mukana näissä testeissä, samoin Renault Ranskasta, Fiat Italiasta ja Saksasta, Opel ja BMW ja Mercedes. Nämä tutkimuksemme osoittivat, että poikkeamat ovat niin suuria, jopa 25-kertaisia, että tätä ei selitä mikä muu kuin estolaitteiden käyttö. Lokakuuhun 2015 meidän kansallinen viranomaisemme KBA ei valvonut tilannetta. Ja esimerkiksi Saksassa tilanne on tosiaan heikentynyt entisestään. Volkswagen Marok on saanut uuden ohjelmiston ja se nopeut, sen ähm, kiihtyminen on nopeutunut äh, nollasta sataan sekunnilla ja tämä on johtanut äh, äh, ajoneuvon polttoainekulutuksen nousuun sekä NOx-päästöjen nousuun. Eli tämä on tilanne tällä hetkellä Euroopassa. Autonvalmistajat eivät välitä yhtään tästä tilanteesta. Ja nyt onkin tärkeää, että julkaistaan nämä omat tutkimukset järjestelmään enemmistönä jouduimme lähtemään ei-EU-maahan Sveitsiin toteuttamaan näitä tutkimuksia, koska Saksan viranomaiset eivät itse asiassa uskalla toteuttaa näitä tutkimuksia meille ja saksalaiset tutkimuskeskukset, koska pelkäävät, että autoteollisuus laittaa ne sitten koville. Onneksi Sveitsissä ollaan toisella linjalla ja saamme siellä testejä toteutettuja me olemme nyt sitten, meillä on Saksasta sadalta päivältä viranomaisten mittaustulokset, jotka ovat järkyttävät. Näin on todettu, niin kuin Ranskassakin, kun tutkittiin 22 eri mallia, että rikkomukset ovat erittäin räikeitä ja ne voidaan selittää ainoastaan estolaitteiden käytöllä. Estolaitteiden käyttö on nyt myönnetty hyvin laajalti Saksassakin, toteamalla tosin, että ne ovat teknisesti välttämättömiä moottorin suojelemiseksi. Meillä on tutkimustuloksia, jotka toteavat, että esimerkiksi Mercedes C-luokan, johon muuten palaan kohta, Ähm, tutkimukset on tehty virheellisesti. Ongelma muuten on se, että Saksan suurkaupungeissa, niin kuin monissa muissakin EU-suurkaupungeissa, tällä hetkellä hiilidioksidipäästöt ovat sellaisella tasolla, että esimerkiksi äh, Saksassa voidaan todeta, että 10 000 ihmistä ennenaikaisesti menettää henkensä päästöjen vuoksi ja 100 000 ihmistä sairastuu. Tämä on todella vakava terveysongelma. Siksi me Deutsche Umwelthilfessä olemmekin nostaneet 13 kannetta osavaltioita vastaan, jotta kaupungeissa saadaan dieselkielto aikaan. Viisbadenissa olemme jopa käynnistäneet äh, kovimman mahdollisimman menettelyn äh, tällaisen kielon aikaansaamiseksi. Jos nyt katsotte, ei nyt olekin hiukan liian nopea tässä, jos katsotaan tuota seuraavaa kuvaa, niin voitte nähdä äh, testistämme, joka kohdistui Renault Espassa autoon, että tässä on ajettu ylhäällä kylmä kylmä käynnistys ja alhaalla sitten välittömästi sen jälkeen lämmin moottori, jonka pienen tauon jälkeen käynnistimme, mutta auto ei tiennyt enää tai tunnistanut tässä vaiheessa enää tuota testiä. Ja näette todella, mitkä nämä päästöt ovat. Ja tässä näette, jos ajoneuvo tunnistaa, että kyseessä on testi, ja jos ajoneuvo tunnistaa täysin samat olosuhteet muuten, sama lämpötila, kaikki olosuhteet ovat muuten samat, paitsi että ajoneuvo ei enää tunnista, että sitä testataan, niin näette, <laughs> mikä tässä tämä ero on. Ja meidän mielestämme tämä on petos. Tämä on huijaamista. Tässä ei suinkaan enää käytetä joustavuutta hyödyksi. Tämä on tarkoituksellinen petos ja tämä johtaa satojen tuhansien ihmisten sairastumiseen ja kymmenen tuhansien ennenaikaiseen kuolemaan. Tässä esimerkki saksalainen autonvalmistaja, hetkinen. Tässä mittaus, joka tällä hetkellä on Saksassa aiheuttanut aika paljon äh, ärtymystä, näette monia pieniä sinisiä ja keltaisia äh, palloja, mittaukset, jotka on sitten äh, ensin tehty laboratoriolosuhteessa sitten todellisessa liikenteessä, jossa Hollannin ulko, Hollannin ympäristöministeri on toteuttanut nämä todellisissa ajo-olosuhteissa nämä samat testit ja näette, että äh, erot ovat aivan valtavan suuria. Esimerkiksi Mercedes on äh, tunnustanut, että äh, Saksassa kun ulkolämpötila on alle 10 astetta, niin kuin se hyvin usein on, niin tämä päästörajoitusjärjestelmä menee pois päältä. Ja tässä nämä todelliset päästöt tosiaan nyt sitten nähdään. Kun nyt sitten käydään keskustelua ja tehdään päätöksiä, niin valitettavasti voidaan nähdä, että raja-arvoja, jotka pidän, myötä pidämme välttämättöminä. Niitä on lähetetty nyt, lähdetty nyt vesittämään, eli että kolmen ja puolen vuoden ajan saa tehdä mitä lystää ja vasta tämän jälkeen tulee tämä 110 prosentin 110 prosentin tekijä huomioon otetuksi ja estolaitteiden käyttöä ei ole kielletty, testisyklissä huijaamista ei ole kielletty. Ja kun katsotaan muita toimia, niin tässä hidastellaan. Emme pidä myöskään mahdottomana tällaisten niin kutsuttujen golden cars autojen käyttöönottoa, joten me vaadimme ja ehdotamme tiettyjä parannuksia. Nimittäin, että korjataan tämä virheellinen päätös niin, että että vuodesta 2017 ensi vuodesta kerroin on myös dieselille yhden suhdin yhteen, eikä mitään heikennyksiä hyväksytä. Ja kun ajatellaan eh, Euroopan lämpötiloja eh, miinus 7-35 asteeseen tämä tulee ottaa huomioon. Ja tässä itse asiassa edellinen puhuja jo kertoi, että myös kylmä eh, käynnistys tullaan nyt jatkossa ottamaan huomioon. Hyvä niin ja pidämme äärimmäisen tärkeänä sitä, että nämä RDE-testit, ähm, että niitäkin kehitetään. Nyt joudun tässä hiukan hyppäämään eteenpäin. Lyhyesti vielä, mitä voisimme oppia Yhdysvalloilta. Yhdysvalloissahan on nähty, miten äh, kuluttajan suojajärjestö äh, Consumer Watchdog on onnistunut äh, ensinnäkin saman korvauksen yhdeksälle 200 000 Hyundai kuljettajalle, eh, joita oli huijattu ajoneuvon eh, polttoaineen kulutuksen suhteen. Ja mm, tämä todellisten testausten kautta. Nyt eh, toteutetaan monia testejä. Itse asiassa kaksi viikkoa sitten keskustelin EPAn johtajan Christopher Grandlin kanssa. Ja Amerikassa RDE-testi projektit toteutetaan tavalla, jolla ajoneuvo voi tunnistaa, ajoneuvon ohjelmista voi tunnistaa testin olevan käytössä. Joten nyt Yhdysvalloissa on otettu käyttöön tällainen yllätystestaus, eli että testataan, mutta ei kerrota, miten testataan, niin että teollisuus ei pysty valmistautumaan mm, tähän testaukseen millään tavalla tai ohjelmistossaan sitä ottamaan huomioon. Hyvä niin. Sitten uudet tyyppihyväksyntäjärjestelmät, ehkäpä voitte lukea tämän sitten itse, kun nyt minun aikani ei enää riitä sen esittelemiseen. Kiitos oikein paljon. Thank you very much. Kiitoksia. Haluaisin vakuuttaa kaikille kollegoille, että lähetämme kaikille valiokunnan jäsenille nämä esitykset, joita täällä kuullaan. Jatkamme edelleen tässä. Ja Seuraavaksi meillä on Dirk Bostek. Hän on katalysaattoripäästövalvontajärjestön johtaja. Teillä on 10 minuutin puheaika ja pyydän, että pidätte kiinni puheajasta. Olkaa hyvä. Ähm. Kiitos puheenjohtaja. Yes, thank you very much, Chairman. Äh. Kiitoksia puheenjohtaja tästä johdannosta. Minulla nyt ei ole mitään kalvoja tässä. Minulla on vain kirjoitettu puheen, mutta voisin pyytää teitä käymään verkkosivulla aecc.eu. E Sieltä löydätte paljon tietoa tänään. Euroopan parlamentin arvon jäsenet, hyvät naiset ja herrat, haluaisin ensinnäkin kiittää teitä siitä, että järjestitte täällä Euroopan parlamentin ympäristövaliokunnassa tämän kuulemisen ja tarjositte minulle mahdollisuuden kertoa teille Euroopan päästövalvonta teollisuuden näkökulmat minun oma järjestäni AECC myös edustaa sitä AECC, on katalysaattoripäästövalvontajärjestö. Se on kansainvälinen tieteellinen voittaa tuottamaton järjestö, jossa on mukana eurooppalaisia yrityksiä, jotka ovat mukana katalysaattoria suodatinpohjaisten teknologioiden kehittämisessä ja valmistamisessa, ajatellen ajoneuvojen moottoripäästöjen valvontaa, kuten kevyitä hyötyajoneuvoja. AECC ottaa asetukset tässä esimerkkinä ja meidän jäsenemme kehittävät ja tuottavat esimerkiksi suodatinpohjaisia teknologioita. Ja nämähän otettiin käyttöön jo vuonna 2000 ja näitä teknologioita tarvittiin, jotta 2009 voitiin täyttää tarvittavat vaatimukset ajoneuvoissa. Meidän järjestelmä myös kehittävät, tuottavat ja valmistelevat erilaisia teknologioita, kuten valin, selektiivisiä katalysaattoripohjaisia teknologioita. Nämä teknologiat on otettu ajoneuvovalmistajien keskuudessa käyttöön testausvaiheiden jälkeen, jälkeen niitä voitaisiin vähentää typioksidipäästöjä Euro 6 standardien mukaisesti. Tässä tärkeässä asemassa on esimerkiksi pakokaasupäästöjen kierrätys niin, että voitaisiin yhä enemmän vähentää typpioksidipäästöjä. Tämä Toinen paketti on AECC mielestä e, lainsäädännössä erittäin tärkeä, jotta voitaisiin vähentää päästöjä niin testaus kuin todellisissa olosuhteissakin. Tässä mahdollisuus myönteisesti vaikuttaa kansalaisten terveyteen ja ilman laatuun varmistamalla se, että auton valmistajat ottavat mukaan päästövalvonta, teknologiat niin, että saavutetaan optimaalinen tilanne todellista ajolosuhteissa päästöjen suhteen. AECC antaa jatkuvasti oman panoksensa komission työryhmälle ja me olemme toimittaneet myös todellisen, todellisten ajoolosuhteiden päästödataa. Meillä oli testaus, jossa testattiin hyväksyttyjen standardien mukaisesti todellisessa ajoolosuhteessa tapahtuvia päästöjä. Diesel koeajoneuvo rekalibroitiin ja testattiin typioksidipäästöjä. Todellisissa olosuhteissa ne olivat 3,1 kertaa korkeampia kuin esitetyissä aiemmissa tuloksissa. Tämä lähestymistapa vähentää todellisia typioksidipäästöjä huomattavasti per kilometri. Ja 1,1-1,6 kertaa korkeampi olivat nämä typioksidipäästöt verrattuna Euro 6-standarditesteihin. Vuonna 2015 AECC pyysi toisen testitutkimuksen riippumattomasta instituutista – Silloin oli kysymys äh, kahden litran diesel-ajoneuvosta ja arvioitiin sen päästösuoritusta käyttäen päästövalvontateknologiaa. Tässä testattiin tyyppi oksidipäästöjä ja tässä oli mukana katalysaattori testausmenetelmä. Tällainen ajoneuvo osoitti, että tässä oli 1,4 kertaa enemmän typioksidipäästöjä verrattuna euro 6. Tässä pitäisi kiinnittää huomiota siitä, siihen, että Näitä testituloksia ei kuitenkaan pitäisi pitää edustavina tällaisen keskivertoajoneuvoihin nähden, koska tämä ajoneuvo valittiin huolellisesti testiajoneuvoksi ja se oli tällainen vähäpäästöinen ajoneuvo. AECC-järjestöt edelleen kehittävät näitä katalysaattoripäästöteknologioita niin, että saadaan todellisissa olosuhteissa typpioksidipäästöjä vähemmäksi ja samalla pystytään myös pitämään dieselmoottoreiden hiilidioksidipäästöt päästöt sovitussa rajoissa. Tässä on tullut kuluoptimisointia merkittävästi ja me uskomme siihen, että me voimme kyllä saavuttaa tavoitteemme. AECC on tyytyväinen äskettäiseen Euroopan parlamentin äänestykseen, kolmas helmikuuta äänestykseen, jossa käsiteltiin tätä asteittaista ja realistista typioksidipäästöjen vähentämistä käyttäen hyviä käytettävissä olevia teknologioita. AECC on sitoutunut siihen, että se edelleen antaa omaan panoksensa tulevaisuudessa lainsäädännön kehittämiseen mukaan lukien nämä kaksi muuta lainsäädäntöpakottia kakkosen ja kolmosen, joista kuulimme jo. Ja niiden osalta, joita vuonna 2016 kehitellään. AECC haluaa olla mukana kehittämässä ja analysoimassa todellisissa ajo-olosuhteissa syntyviä päästöjen testaamislaitteistoa, myös näitä kannettavia laitteistoja. Me luotamme myös parlamentin asiantuntijuuteen näissä asioissa. Sen lisäksi, mitä nyt tässä on tehty jo typpioksidipäästöjen lisäksi, niin AECC tällä hetkellä ponnistelee myös sen vuoksi, että tässä voitaisiin pienhiukkassa direktiivi kysymystä viedä keskustelun osalta eteenpäin. CO2-lainsäädäntö ottaa huomioon EU-ssa myös polttoainetehokkaiden moottorien kehittämisen mutta myös tässä tapauksessa todellisissa ajosuhteissa pienhiukkaspäästöt voivat olla huomattavasti suurempia kuin säännellyssä testausolosuhteissa. ICC on kehittänyt uutta teknologiaa, polttoaine, pienhiukkas, suodattinta, eli GPF, ja tämä teknologia antaa kestävän vaihtoehdon pienhiukkasten eliminoimiselle kaikissa olosuhteissa. Viime vuonna AECC arvioi ensimmäisen kaupallistetun henkilöauton toimintaa, jossa on mukana tällainen suodentti. Ja tämä osoitti, että meidän teknologiamme tarjoaa yhden tehokkaimmasta tavoista valvoa ja kontrolloida pienhiukkaspäästöjä monissa eri ajoolosuhteissa. AECC äskettäin aloitti uuden testausohjelman, jossa arvioidaan todellisia, todellisen ajoolosuhteiden päästöjä erilaisissa ajoolosuhteissa. Tämän testausohjelman tulokset tullaan aikanaan julkaisemaan niin, että voidaan auttaa Euroopan lainsäätäjiä tekemään päätöksiään lainsäädäntöasioissa. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että AECC on tukenut Euroopan päästölainsäädäntöä aivan alusta lähtien. Ja olemme yhä sitoutuneet siihen, että annamme oman panoksemme hyvän, vahvan lainsäädännön kehittämiselle. Niin, että voidaan parantaa ilmanlaatua saavuttamalla tarvittavat päästörajat henkilöautoissa ja kevyiden, kevyissä työajoneuvoissa. Kiitoksia. Thank you very much for your presentation. Kiitokset tästä esityksestänne. Seuraavaksi annan puheenvuoron herra Erik Jonartille. Hän on Euroopan ajoneuvovalmistajien liiton pääsihteeri. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Täällä on äh, diakuvia tulossa. Todella kiitoksia puheenjohtaja, hyvät parlamentin jäsenet. ASEA edustaa maailman 50 johtavaa autovalmistajaa ja on oikein tyytyväinen tähän tästä kuulemistilaisuusaloitteesta. Aihe on erittäin tärkeä. Meillä on käyty tästä aika kiivasta keskustelua niin tulkikorjaa edustaa siis 15, ei 50 alu autovalmistajia. Meillä on ollut erilaisia rintamia, olemme täällä keskustelleet, mitä Volkswagenilla on tapahtunut. Siellä on selkeästi rikottu sääntöjä ja olemme tarkastelleet myös, mitä muualla teollisuudessa on tapahtunut. Sorry. Yeah. Now, for us, this whole Meille koko tämä keskustelu tietenkin merkitsee sitä, että on pohdittava asia vakavasti. Teollisuutena meidän on tärkeää ottaa oppia tapahtuneesta. Ja todella meidän on pureuduttava näihin ongelmiin. Yksi asioista, jossa varmasti voimme tehdä paremmin ja tunnustamme sen, on viestiä paremmin ja parantaa yhteistyötä sidosryhmien kanssa, niin että näemme, kuinka voimme tuoda yhteen teknisesti mahdolliset seikat ja se, että mitä tarvitaan, jotta voidaan pitää kiinni tiukemmista ympäristöstandardeista. Toisaalta on aivan selvää tästä keskustelusta se, että kun menemme tästä eteenpäin, meidän on varmistettava, että edelleen kiinnitämme huomiota johdonmukaisuuteen ympäristölainsäädännössä. Euroopassa on kiinnitetty valtavasti huomiota ilmastonmuutokseen ja päästöjen vähennykseen ja luultavasti tästä on ollut tällä on ollut vaikutuksia ilmanlaatuun. Nyt kun olemme menne, menemässä eteenpäin, tällä alalla on tärkeää, että katsomme sekä ilmasto, ilmanlaatua että ilmastonmuutosta, niin meidän on varmistettava se, että saamme aikaan sellaisia ehdotuksia ja ratkaisuja, jotka ovat johdonmukaisia. Ei pidä toimia niin, että työstetään näitä erikseen ottamatta huomioon äh, vaikutuksia toinen toisensa. Sitten toisekseen innovaatio menee aina lainsäädäntöä nopeammin eteenpäin. Sääntelyä on sopeutettava, niin että se uutta todellisuutta, mutta olemme nyt myös huomanneet, mitä rajoja sääntelyllä on. Täällä aikaisemminkin jo kuulimme ja tunnustamme teollisuutena asian, jonka kaikki ovat jo jonkun aikaa tienneet. Tunnustamme, että olemme mitanneet päästöjä nykyisen lainsäädännön mukaisesti, testausmenettelyjen mukaisesti, nykyisen lainsäädännön mukaisesti. Lainsäädäntö oli täysin vanhentunut, se hyväksyttiin 90-luvulla ja se perustui 80-luvun tekniikalle. Tässä on suuri erot tietenkin laboratoriotestausten ja todellisten ajotestausten välillä. Täällä panelistit ovat täällä kuulleet ja kertoneet eroista näiden välillä. Tästä kuulemme koko ajan. Tällä hetkellä näitä päästömittauksia jokainen tekee omalla tavallaan. Tämä tulee tuomaan yhä enemmän sekannusta niin kauan, kunnes meillä on päivitetty testausmenettely ja kun, niin kauan kun, kun VLTP ja RDN hyväksytty. Olemme luottavaisin mielin sen suhteen, että kun RD askel 1 ja askel 2 saadaan käytäntöön, niin tässä vaiheessa erot tulevat häipymään, erot, jotka tällä hetkellä vielä ovat olemassa laboratoritestausten ja todellisten päästötulosten välillä todellisissa ajo-olosuhteissa. Miksi uusia testejä tarvitaan? Tämä mainitsimmekin jo. Olemme nyt työstämässä tätä NEDC, että se on, päiv- se on vanhentunut sykli, tarvitsemme VLTP-järjestelmän ja ne, ne, puhumme siitä, kuinka se, ne saadaan valmiiksi. Olemme tyytyväisiä siitä, jos VLTP hyväksyttäisiin mahdollisimman pian. Kyseessä on uusi laboratoritestausmenettely, mutta siinä otetaan huomioon teknologian kehitys ja varmistetaan, että testaus hoidetaan tiukimmissa olosuhteissa sekä laboratoriossa että myös sen suhteen, kuinka nämä ajoneuvot valmistetaan testaukseen. Sitten Seuraavana RDE on seuraavana tulossa. Pidämme sitä hyvänä ja toivomme, että se hyväksytään varsin pian, niin että voimme aloittaa uusien testausten suunnittelun, niin että ne vastaavat todellisia ajo-olosuhteita. Tällä hetkellä vain RDE-menettelyn kaksi porrasta on saavutettu, vielä kaksi pakettia puuttuu. Tämä on tärkeää muistaa. Komissio päätti tällaisesta nelivaiheisesta menettelystä. Kaksi vaihetta on nyt valmiina sovittuna ja kaksi vaihetta, kaksi pakettia on vielä hyväksyttävä. Toisessa niissä, niistä keskitetään huomioon henkilöautoihin, Vaihe kolme koskee kevyitä hyötyajoneuvoja. Ja neljäs paketti sitten tulee koskemaan näitä vaatimusten mukaisuustestejä. RDn vaikutuksista me tunnustamme teollisuutena, että siitä tulee sekä teknisiä että rahoituksellisia haasteita teollisuudelle. mihin on vastattava se edellyttää paljon työtä ja päivityksiä. ja nämä uudet typenoksiditestaukset tehdään kaikille. Joillakin uusilla autoilla oli tämä jo, mutta ei kaikilla. tarvita muutoksia ajoneuvojen suunnitteluun mukaan lukien vaihe, jossa otetaan lisää tankkeja autoihin. Meidän on investoitava tähän AdBlue polttoaineinfrastruktuuriin, jota tulevaisuudessa tullaan tarvitsemaan. Sitten muita haasteita, niin tämä AdBlue infrastruktuuria ja sitten tarvitaan uusi kannettava päästöjen mittausjärjestelmä PEMS. Ja valmistajien on se otettava käyttöön. Tämä on uutta, uutta teknologiaa. Eurooppa on maailmassa ensimmäinen markkina-alue, joka ottaa käyttöön RDN ja PEMS-järjestelmät. Olemme vielä oppimassa näistä ja tiedämme, että PEMS on olemassa tänä päivänä ja sellaisena kuin se on nyt, niin se ei ole täysin vielä sataprosenttisen luotettava ja tästä syystä tarvitsemme RDE-vaihetta kaksi. Sitten rahoituksellisesta haasteesta. Pohdimme, mitä tämä merkitsee valmistajille rahoituspuolella. Selkeitä merkittäviä investointeja tarvitaan uuteen päästöjen valvontateknologiaan, sukupolven investointiin. Valmistajien kustannukset tulevat nousemaan 600-1300 eurolla ajoneuvoa kohti keskimäärin. Tämä tietenkin vaihtelee valmistajasta toiseen. Vuoteen 2019 asti odotamme, että jokaisen valmistajan on investoitava ainakin 120 miljoonaa kehittelyyn, uusiin testauslaitteistoihin, välineisiin ja muuhun. Sitten on pohdittava sitä, mikä tämä uuden teknologian vaikutus tulee olemaan hiilidioksidipäästöjen vähentämiselle edelleen. Tehän tiedätte, että kun keskitytään äh, hiilidioksidin päästöjen vähentämiseen, niin se vaikuttaa toisinpäin typioksideiden vähentämiseen, niin meidän on siis pyrittävä näihin tavoitteisiin vuodeksi 2021. Sitten merkitykset ajoneuvokannalle 5 prosenttia dieselin malleista on tuhottava vaiheessa 1, 25 prosenttia malleissa pitää jättää syrjään vaiheessa 2. Tässä on tietenkin sitten seurauksena se, että kuluttajilla on vähemmän valinnanvaraa. Sitten RDn virhemarginaalista Tiedämme, että on äh, ollut paljon pohdintaa tästä äh, aiheesta. Toinen RD-paketti äh, käsitteli vaatimusten mukaisuustekijän, joka olisi 1.0 ja PEMSin virhemarginaali 0,5. Kuten totesin aikaisemmin, virhemarginaalia tarvitaan, koska mittauslaitteisto ja testausmenettelyjen oikeellisuus ei ole riittävän tarkka ja virheetön, mutta voimme taata, että jotta tuloksen päästään valmistajat, valmistajat tulevat toimivan niin, että ollaan selkeästi 80 milligrammaa per kilometri rajan alapuolella, jotta taataan se, että vaatimuksista pidetään kiinni myös kaikkien äärimmäisissä olosuhteissa. Olemme siis luottavaisin mieleen, tulemme suoriutumaan tästä NOx-rajasta 80 milligrammaa per kilometri. Tietenkin kannatamme tätä uuden tarkastelulauseketta, jota on ehdotettu niin, että voidaan ottaa huomioon teknologian innovaation kehitys. Toivomme, että sitä tulee ja tulevaisuudessa sen myötä voidaan varmistaa, että myös PEMSin valmistajat varmistavat asianmukaiset testitulokset tunnustamisen, että rdeitä tarvitaan nopeasti. Se on merkittävä haaste teollisuudelle. Toisen rde paketin hyväksyminen on keskeistä valmistajille, niin että voidaan ryhtyä valmistautumaan, mutta tarvitsemme nopeasti myös nämä kaksi muuta pakettia. Sitten tämä 1.0 vaatimusten mukaisuustekijä siitä pidetään kiinni, 0,5 prosenttia virhemarginaalia on toistaiseksi tarpeellinen, ja sitä voidaan tulevaisuudessa tarkastella kun näitä tarkastusjärjestelmiä ja standardointijärjestelmiä kehitetään. Kiitokset tästä esityksestänne ja seuraavaksi sitten Beukin projektikoordinaattorin esitys. 10 minuuttia, olkaa hyvä. Okay, thank you very much. Kiitos. Kiitos oikein paljon puheenjohtajalla Viia. Kiitos Envi-valiokunnalle kutsusta puhumaan teille tänään niille teistä, jotka ette tunne Beukkia tiedoksi, että me olemme eurooppalainen kuluttajajärjestö, joka edustaa 41 kuluttajajärjestöä 31 Euroopan maassa. Katamme energiamarkkinat, elintarviketurvallisuuden, muun muassa mm, kestävän liikenteen ja niin edelleen. Ja itse olen juuri tästä vastuussa. Ehkäpä liittyen siihen, mitä edellinen puhuja sanoi. Te totesitte, että auton valmistajat kunnioittavat sääntöjä testauksessa. Puhuitte siitä, että tulee parantaa tiedottamista yhteiskunnan kanssa. Testalaitteiden käyttö, se, että autosta poistetaan nämä sivupeilit ja vararenkaat ja niin edelleen että niihin tehdään muutoksia. No se ei ehkä lain silmissä ole ö, rikos, mutta jotta ihmiset saisivat rehellistä tietoa ostamistaan autoista, niin kyllähän autojen pitäisi olla ajokunnossa, kun testejä tehdään. Joten tiedon on oltava luotettavaa, relevanttia, sen on oltava mm, vertailukelpoista. Eiväthän ihmiset äh, koskaan siirry käyttämään äh, ajoneuvoja, joiden kulutus on alhaisempaa, jos ei tähän voi luottaa. Joten kyse ei ole yksinomaan lain kirjaimen kunnioittamisesta, myös lain hengen kunnioittamisesta. Mm. Ilman saastuminen yksi tärkeä asia. Usein puhumme ilman saastumisasiasta sellaisena, joka koskee laajalti yhteiskuntaa. Siihen liittyy terveyskustannuksia 1,6 ähm, biljoonaa euroa vuodessa. Ja täytyy myös ajatella, että kyllä tämä on ihan suora kuluttaja-asia. Nimittäin äh, Auton, autossa istuvat ihmiset äh, kärsivät kaikkein eniten tästä saastumisesta, ilman saastumisesta. Tietenkin se äh, koskee laajalti koko yhteiskuntaa, mutta suoranaisesti erityisesti niitä, jotka autoissa istuvat, äh, niiden sisällä päästötaso on nimittäin nämä tiivistetyn korkea. Kaikki eivät ehkä ole niinkään tietoisia tästä. Ollaan tietenkin huolissaan siitä, että saadaan luotettavaa tietoa ajoneuvosta, joita ostetaan. Mm, tässä muutama lainaus ihmisiltä, tavallisilta kuluttajilta. <laughs> Ehkä tämä voi välittää heidän ärtymyksensä siitä, mitä on tapahtunut tässä päästöskandalissa. Esimerkiksi Mary otti meihin yhteyttä ja kertoi, että minä ostin ensimmäistä kertaa dieselauton. Luulin tekeväni ympäristöteon. Nyt ymmärrän, että olin todella naivi uskoessani auton valmistajien väitteet. Steve taas toteaa, että oli järkyttynyt tästä petoksesta. Se ähm, pakokaasu, mitä sieltä pakoputkesta tulee, ää, äh, tulee mitata eikä mitään muuta. Yritykset eivät välitä ihmisistä. Tämä petos on aivan valtava ja saapa nähdä, keitä kaikkia tai mitä kaikkia autovalmistajia tämä tulee koskemaan. Ja varmaankin Reshin aiemmasta esityksestä voidaan todeta, että tämä koskee kyllä hyvin laajalti lähestulkoon kaikkia ajoneuvoja. Nämä olivat tavallisia kansalaisia, jotka ottivat meihin yhteyttä ja tuhan, olemme saaneet tuhansia vastauksia eh, näiden ajoneuvojen omistajilta. Mm, me olemme tiedottaneet asiasta. Eh, olemme saaneet eh, jopa 100 000 yhteydenottoa jotka, ihmisiltä, jotka vaativat putsaamaan tämän asian pöydältä Italiassa taas on, ollaan käynnistämässä joukkokanne Volkswagenia vastaan näiden laitteiden käytön vuoksi. Monet jäsen järjestömme ovat ryhtymässä oikeudellisiin toimiin tämän dieselskandaalin vuoksi. Kun nyt sitten puhutaan näistä päästöistä, komissio ja sen valtiot ja jotkut mepit ovat sanoneet, että tämä uusi diili, joka nyt tehtiin, on hyvä diili. Eli ajoneuvojen päästöt ovat tällä hetkellä seitsemän kertaa korkeammat kuin mikä NOx-päästörajoitus on. Ja nyt ollaan tehty diili, jonka mukaan tilanne saa periaatteessa jatkua. Meidän mielestämme, jos joku rikkoo lakia, niin täytyy lopettaa tämä toiminta. Täytyy huolehtia siitä, että lainsäädäntöä kunnioitetaan. Siis ei tämä ole mikään hyvä ennakkotapaus ollenkaan. Ja kun ajatellaan muita sidosryhmiä, muuta teollisuutta, niin ehkä he näkevät tämän hyvänä ennakkotapauksena. Jaha, laki on olemassa, mutta eihän sitä kukaan kunnioita. Sitä voidaan sitten muuttaa meidän etujemme mukaiseksi myöhemmin, jos jäämme kiinni. Myös EUn päätöksentekoprosessi on kyllä mielestäni tässä aika kyseenalainen. On aivan ilmeistä, että lainsäädännön mukaan eh, tiellä, tieliikenteessä olevien ajoneuvojen tulee olla hyväksyntämääräysten mukaisia, mutta näin ei nyt ole. Ja kun puhutaan tästä vaatimusten mukaisuustekijästä, niin sitä ei tällä hetkellä kunnioiteta. Ja nyt yhteinen tutkimuskeskus ehdottaa, että vaatimusten mukaisuustekijä voisikin olla 1,3. Ja mm, tämä on varmaankin ehkä teollisuuden etujen mukaista, mutta entäpä sitten kuluttajat, kansalaiset, paikallisviranomaiset, jotka pyrkivät vähentämään kaupungeissamme päästöjä. Ja sitten on tietenkin vielä tämä, tämän tehdy, tehdyn diilin laillisuusulottuvuus. Nyt jopa Euroopan parlamentin juuri valiokunta on todennut, että komissio on mennyt kyllä nyt huomattavasti pidemmälle kuin mikä komission toimivalta oikeastaan on. Me olemme hyvin, hyvin pettyneitä me katsomme, että päästörajoja täytyy tarkastella säännöllisesti, mutta niitä täytyy alentaa. Ajoneuvot, jotka pääsevät nyt jo vaatimusten mukaisuus tasolle 1,4. Ja meidän täytyy pyrkiä siihen, että tämä vaatimusten mukaisuus on tasolla yksi. Ja Euroopan parlamentin täytyy olla mukana tässä päätöksentekoprosessissa. Se on aivan keskeisen tärkeää. Komissio on myös ehdottanut tyyppihyväksyntälainsäädäntöä. Näemme tässä selkeän suhteen merkittävä askel oikeaan suuntaan. Tässä on paljon hyvää, tässä vahvistetaan vaatimuksia. Mutta kun puhutaan juuri vaatimusten mukaisuustestauksesta, on äärimmäisen tärkeää, että se tapahtuu ajoneuvon ollessa käytössä, normaalissa käytössä. Samoin eturistiriita viranomaisten testauspalvelujen ja ajoneuvon valmistajien välillä ei saa tässä syntyä. Tästä täytyy huolehtia prosessin ollessa käynnissä. Kun puhutaan kuluttajien luottamuksen palauttamisesta tähän tilanteeseen ja EU-päätöksentekoon, niin mitä ihmelääkkeitä ei ole olemassakaan. Äh, nämä uudet määräykset on ottava käyttöön viimeistään 2017 ja olemassa oleviin äh, päästörajoituksiin on äh, kiinnitettävä huomiota, niitä ei missään nimessä saa heikentää. Samoin kuluttajille on tarjottavaa luotettavampaa tietoa polttoainekulutuksesta. Sitten on tietenkin tämä äh, merkintä, direktiivi, paitsi että tiedon on oltava luotettavaa, sen on oltava olennaista, sen on oltava vertailukelpoista niin, että kuluttajat voivat äh, tehdä perusteltuja äh, kulutuspäätöksiä. On muuten tärkeää ymmärtää, että jotkut kuluttajat eivät välttämättä ymmärrä tätä päästö, ajoneuvon päästökysymystä. Esimerkiksi polttoaineen kulutus on helpompi ymmärtää, että esimerkiksi polttoainekulutuksen suhteen ero voi olla jopa 40 prosenttia väitetyn ja todellisen välillä. Tämän kuluttajat ymmärtävät ja, tämä, ja heidät on saatava ymmärtämään myös se, että kyse ei ole mistään muusta kuin lainsäädännön tarjoamasta porsan reiästä. Viimeinen seikka, siihen lyhyesti jo viittasinkin. Italiassa ollaan tosiaan käynnistämässä Volkswagenia vastaan lailliset toimet näiden estolaitteiden käyttämisen vuoksi, samoin Fiatia vastaan polttoaineen kulutusvääristelyn vuoksi. Kyllä tällä hetkellä tilanne on se, että joudutaan ryhtymään oikeudellisiin toimiin. Emme me haluaisi, mutta <laughs> se on oikeastaan ainut väline, joka meillä enää on käytettävissämme, koska lainsäädäntöä ei kunnioiteta. Ja lopuksi sitten vielä viimeinen kuvani järjestämme maaliskuun 15. päivää eh, tilaisuuden, jossa puhutaan eh, henkilöautojen polttoainekulutuksesta ja siitä, että riittävätkö EUn toimet kuluttajien luottamuksen palauttamiseksi. Eh, te tässä, täältä Euroopan parlamentista ja muut sidosryhmät olette lämpimästi tervetulleita tuohon tilaisuuteen. Kiitos oikein paljon. Match for... Kiitokset teille kaikille näistä esityksistänne ja nyt voimme mennä sitten tähän keskusteluun. Rouva Krostet saa ensimmäiseksi puheenvuoron. Beaucoup, monsieur le président, et merci à... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kaikkia puheenvuoron käyttäneitä. On totta, että nämä esitykset olivat erityisen kiinnostavia. Minulla on kysymys, joka koskee teknologiaa. Todellisissa ajo-olosuhteissa tehdyt testaukset ovat askel eteenpäin, se on totta ja niistä olisi tehtävä sääntö. Meidän on tehtävä kaikkemme, jotta voitaisiin valvoa aivan avoimella tavalla Euroopassa ajoneuvojen päästöjä. Näin ollen minusta on tärkeää vahvistaa raja-arvot, jotka määritellään komitologian menettelyssä, joita tarkastetaan sitten ajan myötä. On tärkeää, että yhtäältä varmistetaan se, että ilmanlaatu paranee. Me olemme tästä kaikki erittäin tietoisia. Tämä on äärimmäisen tärkeää terveyspuoli on tässä hyvin tärkeä, mutta on myös annettava luottamusta Euroopan auton valmistusteollisuudelle. Tästä alasta on tehtävä täysin luotettava. Tämä edellyttää selkeitä, vaativia, riippumattomia testauksia. Käytettävän teknologian on oltava innovoiva. Tässä pohdin, että teknologia meille osoitettiin ja näytettiin tietyn tyyppistä teknologiaa, jota tullaan käyttämään. Olin kuullut, että tämä on vielä aika lapsen kengissä oleva teknologia. Käykö nyt todella niin, että se on kaikkein parasta? Ja onko niin, että muutaman vuoden päästä sanotaan, että teknologia on jo vanhentunut ja nyt tarvitaan jotakin muuta? Ja tämähän on hyvin selkeästi osoitettu meille, että tästä koituu merkittäviä investointeja autovalmistajateollisuudelle, Kyllähän teollisuuden voitava varmistaa, että investoinneilla on jatkuvuutta. Voimmeko olla täysin varmoja siitä, että tämä teknologia on täysin moitteetonta ja parasta, eikä sitä kyseenalaisteta muutaman vuoden päästä. Kiitoksia. Thank you very much, Mr. Goethe. Kiitoksia ja seuraavaksi edustaja Goethe. Äh, Kiitos, kiitän tilaisuudesta äh, saada käydä tätä keskustelua RDEstä tänään 3. syyskuuta lokakuuta tein keskustelussa selväksi, ja tämä oli ennen kuin tämä mm, pakokaasuskandaali tuli julkisuuteen, niin tein selväksi, että äh, tämä on kyllä se ala, missä valehdellaan kaikkein eniten, huijataan kaikkein eniten. Ja jos tarkastellaan muita talouden aloja, esimerkiksi lääkkeiden äh, lupamenettelyt, miten tiukkoja kriteereitä meillä on, ja kyse on kansanterveydestä tietenkin, jos vastaavalla tavalla toimisimme lääkealalla, hyväksyisimme tällaisia poikkeuksia ja heikennyksiä, niin kyllä ihmisten terveys olisi aika vaarassa. Siksi kysyisinkin, että kun puhutaan Yhdysvaltain ympäristövirastosta ja heidän testausmenettelystä, niin näettekö, että teillä on täällä Euroopassa Ähm, yhteisessä tutkimuskeskuksessa vastaavat mahdollisuudet vai tarvitsisitteko ihan uutta teknistä laitteistoa? Me parlamentissahan olemme todenneet, että toivoisimme keskitetyn lupamenettelyn, joka on täysin riippumaton tyyppihyväksyntämenettely. Ähm, tässä tietenkin yhteinen tutkimuskeskus ja myös kuluttajajärjestöt voisivat vastata ja ympäristökeskus voisi vastata. Ja kun me nimitämme niin henkilöitä johtokuntaan, vaikkapa EFSAan tai lääkevirastoon, niin olemme käyneet hyvin tiukkaa keskustelua siitä, että ei saa syntyä eturistiriitoja. Joten voisitteko kertoa meille, mitä näihin tyyppihyväksyntää tahoihin tulee esimerkiksi Saksassa tai muualla, niin mikä on niiden yhteys tahoihin, jotka näitä tuotteita tuovat markkinoille? Koska yhtäältä teemme hyvin tiukkoja määräyksiä muilla aloilla näiden eturistiriitojen suhteen, mutta onko näin tyyppihyväksyntä, ajoneuvojen tyyppihyväksyntä alalla? Ehkä voitte valaista asiaa minulle. Mitä sitten näihin testimenettelyihin tulee? RDEstä voidaan olla montaakin mieltä. Tällä hetkellä tekijä on 1,6, 2,1. Nyt täytyy kuitenkin katsoa tulevaisuuteen. Vähemmistö Euroopan parlamentissa halusi tiukempia rajoja, mutta ratkaisun saamiseksi tarvitaan riippumattomia testejä niin, että ajoneuvoja voidaan hakea tuolta kadulta suoraan testeihin välittömästi. Ja että niiden on sitten todella myös vastattavaa vaatimuksia. Talvella tosiaan voi olla miinus 5 astetta, kesällä plus 35. Ja kun minä ostan ajoneuvon, niin minä lähden siitä, että se mitä siinä esitteessä lukee, ää, tapahtuu, toteutuu myöskin ää, kadulla liikenteessä, ettei esimerkiksi polttoainekulutuksen jollekin yhtäkkiä 25-30 prosenttia korkeampi tai päästöni. Ja seuraava skandaali voikin olla tässä jo todella nurkan takana ja halusin kuulla muistakin ajoneuvoista, kun puhun myyjän kanssa, mitä, mitä, mikä on mm, kulutus 1,9 litraa, 2 litraa, ja toteutuuko tämä? Ei, sanoo kauppias, se voit laskea sen rauhassa 3-4 kertaiseksi, sitten ollaan lähellä todellista kulutusta. Ja vähän sama taitaa koskea myös päästöjä, ja kuulisin tästä vielä mielelläni lisää ympäristöasiantuntijoiltamme täällä ja kuluttaja-asiantuntijoiltamme. Mehän olemme nyt perustaneet tutkimusvaliokunnan, joka tulee tarkastelemaan tätä asiaa, ja lainsäädäntömme on oltava tulevaisuudessa tiukempaa, parempaa, niin että todellisuudessa sitten lainsäädäntöä myös kunnioitetaan, vaikka jotkut tässäkin talossa ehkä julkisuudessa jo ovat antaneet äh, sellaisen vaikutelman, että tässä äh, ainoastaan äh, auton valmistajat ovat vastuussa ja heidät täytyy pistää vastuuseen, mutta kyllä lainsäätäjäkin on vastuussa. Nyt tarvitaan kuluttajien luottamusta, ihmisten luottamusta niin, että nämä tuotteet uskaltaa ostaa ilman, että pelkää tulemansa huijatuksi. Kiitos. <clears throat> Mr. Gerbrandi. Kiitoksia sitten edustaja Gerbrandi. Thank you, Mr. Chairman. And, uh... Kiitos puheenjohtaja ja lämpimät kiitokset puhujille siitä, että jaoitte ne meidän kanssamme. Aivan aluksi sanoisin, että me ihmisen, ihmisinä olemme teknologian saralla saavuttaneet uskomattomia asioita – me olemme saaneet teknologia Marsiin, käytämme nanoteknologiaa ihmisen tutkimisen. Tämä on kuin pieni laboratorio. On aivan uskomatonta, mitä me ihmisinä olemme saavuttaneet, mutta kun olen ollut mukana tässä nyt pitkään, niin näyttäisi siltä, että kaikista vaikeinta teknologisesti meidän näyttää olevan saavan tietoa saada tietoa liikenteessä olevan auton päästöistä. Minä en oikein ymmärränyt tätä, miksi tämä on niin vaikea. Kaksi yksinkertaista kysymystä puhujille. Ensimmäinen. Nykyteknologian ja sen kustannusten pohjalta katsottuna, milloin uskotte, että pääsemme tähän yhdenmukaisuustekijä, vaatimustenmukaisuustekijä ykköseen? kun ajoneuvot tulevat markkinoille, niin milloin uskotte, että ne pääsevät nykyisiin Euro 6 standardeihin? Tämä oli ensimmäinen kysymykseni. Toinen seikka liittyy testausmenetelmiimme. Minä olen puhunut tässä pari-kolme viikkoa sitten Strasbourgissa Epean kanssa, kuten monet muutkin kollegat, ja olin yllättynyt siitä, että suurin osa testeistä tehdään salaisesti. Ajoneuvotestauksesta ei kerrota, vaan teollisuudelle vain sanotaan, että nämä ovat standardit, me testaamme näitä ja teidän tehtävänänne on valmistaa, varmistaa se, että jokapäiväisessä elämässä ajoneuvonne ovat sitten vaatimusten mukaisia. Voitaisiko tätä mallia kopioida Eurooppaan? Voisimmeko vain sanoa, että nämä ovat standardit, meillä on testaus laboratoriot ja niissä testataan sitten autojen, ajoneuvojen todellisia päästöjä. Voisiko tämä olla tulevaisuutta meillekin? Thank you very much. No. Kiitoksia seuraavaksi Rova Kyllönen. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset asiantuntijavieraillemme. Hetkellisesti tulee sellainen olo, että ei tiedä itkisikö vaiko nauraisi. Olemme kuulleet tunnustuksia jälleen kerran siitä, kuinka tulemme ottamaan opiksi, anomme syntejämme anteeksi ja miltei kirjoitamme polvillamme aneita ja kuitenkin lopulta jatkamme entiseen malliin päätöksentekijöiden enemmistön tuella. Meillä on ollut kymmeniä vuosia aikaa ratkaista näitä kysymyksiä. Me olemme puhuneet siitä, kuinka meillä Euroopassa on maailman parasta osaamista ja silti vastaukset kuvastavat sitä, että me emme pysty, me emme kykene, happi vaan loppuu ja heikottaa. Alkaa usko hävitä siihen, että meillä on edes konkreettista halua ratkaista autoteollisuuden kysymyksiä. En suostu uskomaan siihen, ettei eurooppalainen insinööriosaaminen ja tutkimus kykene löytämään sellaisia ratkaisuja, joilla vastaamme lainsäädännön velvoitteisiin myös liikenteen ja ajoneuvojen päästöjen osalta. Me olemme kuulleet, kuinka mielikuvitus ei, ei nyt ole riittänyt rakentamaan sellaista koneteknologiaa, joka vastaisi näihin tarpeisiin, mutta me olemme kuulleet myös sen, että mielikuvitus on riittänyt kuitenkin kytkemään defeat devicein päälle. On surullista todeta, että kansalaisilla ei ole ohjelmaa, jolla huijata sairauksia tai estää ennenaikaisia kuolemia. Me olemme vakavien, todella tärkeiden asioiden äärellä ja olisin esittänyt kysymykseni Jürgen Raissille siitä, että miten hän näkee Volkswagen tutkintavaliokunnan työn, miten tätä kuplaa olisi kaikkein viisainta lähteä purkamaan parlamentin tutkintavaliokunnan työssä ja teollisuudelta sen verran, että onko todellakin niin, että kymmenen vuottakaan ei ole riittänyt kehittämään sellaista koneteknologiaa, joka vastaa tämän päivän lainsäädännöllisiin haasteisiin. Kiitos. Thank you very much, Mr. Eichhout. Kiitoksia, edustaja Eickhout. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitän puhujia Minulla on muutamia kysymyksiä eri puhujille. Ensimmäinen ehkä JRClle ja Deutsche Umwelthilfelle. Täällähän keskustelemme todellisista ajo Ei nyt puhuta niin paljon näistä vaatimuksenmukaisuuksista. Keskustelukäyttöpäätökset on jo valitettavasti tehty, mutta nyt mennään eteenpäin. Minulla on vähän sellainen vaikutelma, että jos nyt katsotaan näitä RD-testauksia, niin se on vielä vähän niin kuin huono romaani, kun niitä koskee tar- tarkoituksena ja hän on se, että nyt olemme siirtymässä näihin todellisiin päästöihin, mutta kun katsotaan kaikkia näitä poikkeuksia, jotka vielä kuuluvat näihin RDE, esimerkiksi kylmäkäynnistykset on, on myös suljettu pois, kylmemmässä kuin minus kolmessa pakkasastossa ei myöskään tarvitse pitää kiinni vaatimuksista ehkä meidän kannattaisi lopettaa todellisista ajopäästöistä puhuminen, koska siellähän ei vielä olla. Kun autovalmistajat sanovat, että meillä on tämä hieno kaavio tässä, että kyllä nyt euro kuutosessa saadaan tuloksia aikaan. Haluaisin kuulla JRCltä tai Deutsche Umwelthilfeltä, onko tämä myös teidän näkemyksenne nykytilanteesta koskien näitä todellisia ajopäästöjä? Ja kuinka paljon vielä päästämme lisäksi todellisissa ajo-olosuhteissa varmasti aika paljon. Niin tämä on tärkeää meille kaikille huomata ennen kuin nielemme kaiken, mitä autovalmistajan lombarit meille syöttävät. Sitten vielä toinen kysymys, se liittyy EPAN antamiin opetuksiin Yhdysvalloista. Siellähän puhutaan näistä vaatimusten mukaisuuksista, jopa yllättäen tehdään tällaisia testauksia, käytössä tehdään näitä testauksia. Euroopassa ei tehdä näin, nyt puhutaan näistä niin sanotuista RD-testauksista, mutta, mutta tämähän on oikeastaan eh, opaskirja valmistajateollisuudelle, miten voidaan toimia niin, että voidaan jatkaa edellisen tapaan. Meillä hän on näitä vaatimusten mukaisuuksia, ainoastaan mittauksia varten. Minä en välitä oikeastaan siitä, minä välitän vain siitä, että meillä on standardeja ja että, ja että standardista pidetään kiinni silloin, kun autoa ajetaan. Koska pääsemme tähän tilanteeseen, haluaisin tähän todella näkemyksen Jerseltä ja Deutsche hilfeltä Sitten Herra Bustel, yksinkertainen kysymys. Kun teimme päätöksen 2007 lainsäädännöstä koskien 80 mg per kilometri rajasta, oliko teknologia jo silloin käytettävissä sellainen teknologia, jolla tuohon päästään? Yksinkertainen kysymys. Oliko teknologia silloin jo käytössä, kyllä vai ei? Toinen kysymys. Onko totta, että Yhdysvaltojen ja Euroopan markkinoilla on erilaista teknologiaa. Toisin sanoen autovalmistajilla on erilaisia tekniikoita käytettävissä, mutta Yhdysvaltojen markkinoilla vain käytetään tiettyjä teknologioita, koska valvonta on tiukempaa. Eli onko eroja EUn ja Yhdysvaltojen markkinoiden välillä tässä asiassa? Sitten autoteollisuus mainitsi 1300 euroa uutta autoa kohti olisi kustannus uudesta teknologiasta. Olen kuullut, kuullut aivan toisenlaisista luvuista myös teiltä, Mikä on teidän käsityksenne, minkä verran kustannuksia tulee siitä, että noudatettaisiin nykyisiä sääntöjä nykyajoissa. Minkälaisia lisäinvestointeja ajoneuvokohtaisesti tarvitaan? Varmaankin kuulemme toisen tyyppisiä lukuja kuin auton valmistajille, ja se on hyvä kuulla. Sitten autoteollisuudelta. Ehkä vain yksi opetus. Tekin aloitetti, aloititte omalla opetuksellanne ehkä ensimmäinen opetus oli se, että tehkää puhtaita autoja, älkääkä viestikö parempia. Minun, äh, älkääkä viestikö paremmin. Minun mielestäni tärkein opetus oli se, että valmistakaa puhtaampia autoja. Sitten kysymys, joka on minulle todella tärkeä. Anteeksi vain, tämä on todella tärkeä. Autoteollisuudessa mieliala vaikuttaa olevan nyt sellainen, että Standardit ovat sitä varten olemassa, että niistä pidetään kiinni silloin, kun tiedetään, millä hetkellä niitä on noudatettava. Silloin, kun kuitenkin voitaisiin odottaa autoteollisuudelta, että he haluavat toimittaa puhtaita alkoa, koska standardit ovat sellaisia, joihin haluatte päästä, eikä sellaista, joka teidän on täytettävä tietyssä olosuhteessa ja muissa tapauksissa kiertää sen. Tämä olisi asenne, jota odottaisin autoteollisuudelta. Toivon, että näin tulette toiminnan. Sitten vielä viimeinen asia. Tämä on opetus ja. At the end of... Eichhout. Haluaisin varmistaa vielä, että muutkin puhuvat. Vielä viimeinen opetus autoteollisuudelta, tämä meidän kaikki tärkeä innovaatio menee nopeammin kuin sääntely. Toisin sanoen, innovaatio nopeita autoja varten menee nopeammin kuin autoteollisuus meille aina väittää, joten voimme olla heidän kanssaan paljon tiukempia. Kiitokset teille tästä. Ja seuraavaksi edustaja Evi. Eh, dunque, Come non condivido. Kiitoksia, olen tietenkin aivan yhtä mieltä siitä, mitä kollega Eikhaut juuri sanoi. Haluaisin ymmärtää, kuinka on mahdollista, että meidän eurooppalaisten autojen testaukset, eli silloin kun niitä viedään Yhdysvaltoihin, silloin ne, nämä autot noudattavat rajoja. Olemmeko jotenkin B-kansalaisia, b lokon kansalaisia verrattuna yhdysvaltalaisiin, vai mitä ihmettä tässä tapahtuu? Täsmällinen kysymys. Kun ajatellaan tätä Volkswagenin skandaalia, Volkswagen päätti toimia miljoonien ajoneuvojen ohjelmistojen kanssa. Sitten on ollut ranskalaisia Renault-autoja. Ministeri Segolen Rojan on sulkenut pois tällaisten estolaitteiden käytön. Ranska Renault kuitenkin on tehnyt tällaisia toimia 700 000 auton kohdalla. Fiat, Chrysler ja muut merkit ovat tunnustaneet, että vaikka rajoista voidaan pitää kiinni, niin jotta voidaan pitää kiinni rajoista, tehdään tarkistukset tähän malliin 500L. Voidaanko ajatella, että on toimia, joita sovelletaan tiettyyn osaan ajoneuvokantaa, näiden estoletteiden osalta. Kuitenkin uskon, että varmaan kyseessä pitäisi olla kaikki markkinoilla olevat ajoneuvot, eikä vain osa niistä. Onko tämä uskottava tilanne? Kiitoksia. Mr. Nano. Kiitoksia sitten edustaja Nano. <coughs> Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä en palaa parlamentin Siis tämän päätöksen, vaikka siitäkin ilahdun. Tässä lainsäädännöllä ei ole tarkoitus laittaa kapuloita rattaisiin ajoneuvotila teollisuudelle, mutta kaikista vakavin ongelmahan tässä nyt on totaali hiljaisuus. Haluaisin tuoda esille nyt kysymyksen tämän sääntelyn tarpeesta. Minä haluaisin tässä mitattavissa olevan ja pragmaattisen ratkaisun sääntelyn ympäristöhyödyt, kun ajatellaan päästöjen valvontaa, onko tämä hyöty huomattavasti suurempi kuin mahdollinen taloudellinen tappio, kun ajatellaan teidän toimialoja, niin mitä hyötyä tästä on Ranskassa? yksikään autovalmistaja nyt ei noudata näitä. Tässä esitän kysymyksen toisella tavalla. Onko tämä sääntely sovellettavissa olevaa, onko siinä virhe marginaalimahdollisuutta ja voimmeko me sietää tällaista virhemarginaalia, jos sillä ei ole suurta merkitystä ympäristön kannalta, niin, että ei rakenneta kuitenkaan tehotonta sääntelyä, joka rankaisee ajoneuvoteollisuutta. Ja tällä voi sitten olla vielä negatiivisempia, suorastaan katastrofaalisempia vaikutuksia. Kiitoksia. Tässä nyt on kaksi puhujaa ollut poliittisten ryhmien nimissä per ryhmä. Mä nyt pyydän, että puhutte seuraavat lyhyemmin, koska meillä on 25 minuuttia aikaa ja me haluamme vielä vastaukset kuudelta puhujaltamme, asiantuntijoiltamme. Seuraavaksi edustaja Dali. Um, I will be very direct. I have a... Kiitos. Pari kysymystä eri puhujille ja aion puhua suoraan. Kun RDE tällä on mainittu, mutta se, jota huomioon kylmäkäynnistyspäästöjä, niin todellisuus on huomattavasti huonompi kuin kun puhutaan vaikkapa vaatimusten mukaisuustekijästä 2,1. Ja täällä viitattiin myös äh, RDE ja juuri kylmäkäynnistyspäästöihin, joten haluaisin vastauksen äh, yhteiseltä tutkimuskeskukselta. Kuinka pitkään menee, että saadaan todellinen RD käyttöön, joka heijastelee näitä todellisia ajo-olosuhteita, niissä syntyviä päästöjä. Tällä hetkellä meillä ei itse asiassa ole kunnollista tietoa siitä, mitä siellä tiellä oikein tapahtuu. Sitten Deutsche Umwelthilfen Freshille kysymys, kun auton autovalmistajat edelleen voivat nyt sitten vaihdella tuotantoajoneuvojen kalibrointia, niin RD ei e itse asiassa riitä estolaitteiden käytön estämiseksi. Eli voidaanko päästä sellaiseen tilanteeseen, joka olisi parempi kuin nyt tämä tämänhetkinen tilanne. Reshän täällä viittasi myös sääntelyn puutteeseen ja tässä varmaankin tarvittaisiin juuri sääntelyä. Sitten kysymys Ähm, Jonnartille. Euroopan ympäristövirasto, nyt puhutaan hiilidioksidista, tehän viittasitte myös hiilidioksidipäästöihin. Euroopan ympäristövirasto on havainnut, että tyyppihyväksynnän ja todellisten hiilidioksidipäästöjen välinen ero on jopa 45 prosenttia. Te mainitsitte äh, maailmanlaajuisesti harmonisoidun testijärjestelmän on kuitenkin havaittu, että nyt autonvalmistajat yrittävät viivytellä tämän uuden testin käyttöönottoa. Tarkoitushan olisi se ottaa käyttöön 2017. Voitteko kertoa oman kantanne ja voitteko todella, tai, ja voivatko valmistajat todella sitoutua tämän uuden testijärjestelmän käyttöönottoon maailmanlaajuisesti? Nyt haluaisin vielä kysyä sitten kuluttajajärjestön edustajalta Kansalliset viranomaisethan ovat epäonnistuneet Volkswagen-petoksen estämisen, niin kansallisiin viranomaisiin ei siis kohdistu minkään näköisiä sanktioita. Ja autonvalmistajat voivat shoppailla ympäri Eurooppaa löytääkseen itselleen mieleisen testipaikan. Mitä tälle tehdään? Kiitoksia edustaja Pellet. Chairman, uh... Kiitos puheenjohtaja ja kiitokset puhujille mielenkiintoista puheenvuoroistanne. Voidaan sanoa, että näiden esitysten jälkeen on ilmiselvää, että emme elä täydellisessä maailmassa, mutta paljon tärkeitä ja hyviä päätöksiä on tehty viime viikkoina ja kuukausina, kun RDstä puhutaan, niin voidaan nyt kritisoida siitä, että no sanoa, että ihannetilanne on usein hyvän tilanteen vihamies, mutta tässä on laadullinen loikka otettu eteenpäin. Sama pätee myös tyyppihyväksyntään. Tyyppihyväksyntä on tähdellinen ja niin kuin on tässä on nähty, niin tämä täytyy tehdä riippumattomalla tavalla. Nämä ovat tärkeitä päätöksiä, joilla voidaan palauttaa luottamusta kuluttajien keskuudessa. Nämä eivät ole helppoja päätöksiä, mutta tärkeitä. Tyyppioksidipäästöt tulevat alenemaan. Onko lasi puoliksi täynnä vai puoliksi tyhjä? No, siitä ei päästä ikinä yhteisymmärrykseen, mutta varmasti nämä päästöt vähenevät tulevina vuosina. Kuuntelin huolella sitä, mitä edustaja herra Jonneur sanoi, eli innovaatiot tapahtuvat aina nopeammin kuin sääntely. Tämä on tärkeää. Herra Postarille kysymys. Tämä jo esitettiinkin, mutta toistan sen vielä, koska todella haluan vastauksen tähän. Kun teknologia nyt on jo saatavilla, eri toteen, jotta voidaan päästä tähän vaatimusten mukaisuustekijä 1.4 lyhyellä aikavälillä. Puhutaanko tässä nyt uusista ajoneuvoista vai olemassa olevista ajoneuvoista ja niiden uudelleen korjaamisesta? Mitä kustannuksia tässä tulee verrattuna uusiin autoihin, jos vanhoihin autoihin otetaan käyttöön tämä teknologia? Sitten herra Jonar, Peukin edustaja, mainitsi myös nämä ohjelmistot, joita monissa ajoneuvoissa on. Kun ajoneuvo menee huoltoon, niin silloin tulee paljon ohjelmistopäivityksiä siihen. En puhu tässä nyt tästä estolaitteesta, mutta ohjelmistopäivityksistä. Ja kun huoltofirma tekee nämä ohjelmistopäivitykset, niin voidaanko niillä sitten manipuloida myös ajoneuvoa? Voiko herra antaa takut siitä, että kuluttajat saavat täyden tiedon siitä, mitä auton suhteen, heidän autonsa suhteen tapahtuu silloin, kun näitä ohjelmistopäivityksiä toteutetaan. Thank you very much, Mr. Kiitoksia. Sitten edustaja Tans. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän puhujia erittäin hyvistä esityksestä ja hyvästä yleiskastauksesta. Aikaisemmin ja kysytty, mutta kysynpä vielä uudelleen, se varmasti auttaa. Kysyn muuta kuin valmistajilta. Mikä on teidän vaikutelma? Päästäänkö tähän 1.0 vaatimusten tekijän tämän sopimuksen myötä? Saammeko nähdä NOx-tasojen laskun RD-testauksesta? Onko tämä realistista sitten valmistajille? kun ajatellaan tätä selektiivistä katalysaattoriteknologian edistämistä, miksi tätä ei käytetä Euroopan ajoneuvoissa. Miksi näin on ja voidaanko sen kautta saada 80 milligrammaa kilometriä tässä toteutettua EUn ja Yhdysvaltojen välillä on todella eroja, joita olisi syytä tässä enemmän selvittää. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Hevold. Ähm. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen iloinen siitä, että ajoneuvovalmistajat haluavat parantaa tiedotusta ja, ja iloinen siitä, että he sanovat, että he voivat noudattaa näitä päästömääräyksiä, mutta jotta tästä tulisi uskottavaa, niin silloin täytyy kyllä kysyä, että miksi näin ei ole toimittu aikaisemmin. Minä en tässä erottele enkä vastusta, en aseta vastakkain ympäristö- ja taloudellisia ja sosiaalisia kysymyksiä, niin kysynpä vain, että miksi ei ole sitten näihin järjestelmiin investoitu, koska ne maksavat vähemmän. Mutta mutta no, tässä oli ensimmäinen kysymys. Nämä ajoneuvot, jotka to, valmistetaan Euroopassa versus Yhdysvalloissa valmistettavat. Ja kun ajatellaan kehitystä ja tutkimusta, tätä täytyy siis tietysti edustaa. Tämä on, edistää, tämä on erittäin tärkeä asia, mutta ajoneuvoteollisuudessa täytyy kehittää ja tutkia myös erilaisia moottorityyppejä. Vaikka tämä nyt ei olekaan tämän päivän prioriteettiaihe, niin on tärkeää nähdä, myös se, että päästäänkö tässä nyt eteenpäin myös dieselmoottoreiden kehitystyössä. Match, Mr. Kiitoksia sitten edustaja Zani. Thank you very much, Chairman. Eh, I think... Kiitoksia puheenjohtaja. Pelkäänpä, että tämän pelin nimeä voitaisiin tässä salissa luonnehtia seuraavalla lausella kuinka voimme valtavasti rahaa käyttää menneisyyden asioihin. Puhutaan miljoonista uusista autoista, mutta vähän pelkään, että ongelma ulottuu miljooniin vanhoihin autoihin. Olen aivan varma, että myös tähän kuuluvat nämä suuret rekaat ja kuorma-autot. Nyt puhutaan vain uusien autojen päästöistä. Tämähän on vain jäävuoren huippu. Sitten toinen ongelma todella. Uskon ja olen yhtä mieltä niiden kanssa, jotka käyttävät, käyttävät puheenvuoroja tulevaisuudesta. Meidän pitäisi puhua siitä, kuinka voimme tehdä lopun tästä bensakäyttöisten, öljykäyttöisten autojen aikakaudesta. Ihan sama, mitä teemme, mitä kynnyksiä, raja-arvoja prosenttimääriä vahvistammekaan ja luommekaan, niin, niin päästöjä tulee joka tapauksessa. Jokainen molekyyli on taakka luonnolle. Meidän olisi pohdittava sitä, kuinka pääsemme tässä eteenpäin, emmekä käytä miljardeja euroja mittauksiin ja testauksiin. Olisi hienoa, jos tämä valiokunta jonakin päivänä saisi aikaan etenemissuunnitelma siitä, kuinka tehdään loppu ko- kokonaan näille hiilidioksidi- ja typenoksidipäästöille ja kaikille muille. Kiitoksia viimeisenä edustaja Kutsanan. Thank you, Chair. And... Uh, Kiitos puheenjohtaja. Kiitän kaikkia vieraitamme. Tässä on ollut erittäin mielenkiintoinen aamu. Tämän uh, toisen RDE-paketin käsittely on aika hankala, aika työläs. Tiedämme, että komissio on tässä viivytellyt ja tietyt jäsenvaltiot ovat kieltäytyneet uh, vakavasti otettavien testien käyttöön otosta. Ja äh, Groten kanssa oli kyllä täysin samaa mieltä, kun hän vaatii täysin uutta järjestelmää tulevaisuudelle ja äh, parempaa valvontaa keskitetysti. Kansalaiset kärsivät heikosta ilmanlaadusta, terveysongelmista sen vuoksi. Ja samalla tiedämme, että on olemassa teknologiaa, joka voi vähentää NOx-typioksiditasoja jopa 1,1 vaatimusten mukaisuustasolle Euro 6 ajoneuvoissa. Siksipä onkin täysin mahdotonta hyväksyä, että tämä me, diili, tehty diili ei heijastele tätä eikä tieteellistä todistusaineistoa. Se on epäonnistuminen, merkittävä epäonnistuminen. Sitten kun käsitellään neljättä RDE-pakettia, niin terveyskysymyksien ja tieteellisen perustelun aineiston on oltava ohjenuorana. Meidän täytyy, ja meillä nyt kuulisinkin, mitä mieltä vieraamme ovat mahdollisuuksista varmistaa se, että tiede ja todellis, todellinen aito data tasoittaa tietämme tulevaisuudessa. Kiitos. Kiitoksia. Nyt pyydän, että asiantuntijamme vastaavat lyhykäisesti. Annan viisi minuuttia jokaiselle puhujalle. Ja viiden minuutin jälkeen minun täytyy välitettävästi katkaista puheenvuoronne. Aloitamme samassa järjestyksessä, eli, eri, eh, eli herra Krasenbrick aloittaa. Kiitoksia. Pyrin pysymään näissä viidessä minuutissa. Aloitan tästä asiasta, joka koski sitä, voidaanko EJRC verrata EPAhan, teemmekö samaa työtä ja ottaa sama rooli, joka EPA on Yhdysvalloissa. Voimme ottaa saman roolin täällä Euroopassa. Yhdistysvaltojen järjestelmä on muuten täysin erilainen kuin Euroopassa. Tällä hetkellä Euroopan tyyppihyväksyntäviranomaiset tekevät paljon työtä tuleville, markkinoille tuleville ajoneuvoille. Tämä on merkittävä valtava työ ja siihen menee valtavasti infrastruktuuria myös. JRC, siellä ei tällaista infrastruktuuria ei ole Komissio on tehnyt uuden ehdotuksen tyyppihyväksynnän puitteita varten ja siinä kaavaillaan merkittävämpää roolia Euroopan komissiolle ja myös JRC on ehdotuksessa mukana, joten voimme varmastikin tässä toimia vahvemmin ja Euroopan komission rinnalla voimme sitten toimia valvontapuolella. Me emme ole tekninen järjestö, vaan tutkimusjärjestelmä. Me voimme tarkistaa tyyppihyväksyntöjä, jotka on tehty jäsenvaltioiden tyyppihyväksyntöviranomaisten puolesta. Me voimme myös tarkistaa näitä vaatimusten mukaisuusväitteitä ja voimme myös toimia markkinoiden valvonnan puolella ja näin voimme tukea komission päätöksessä koskee sitä, onko nykyinen järjestelmä edelleen asianmukainen. Kuten sanoin, olemme tutkimusinstituutti. Voimme näin ollen vähän poiketa menettelystä testeissä ja katsoa, mikä lainsäädäntö, onko lainsäädäntö tällä hetkellä validi vai onko sitä parennettava. Uskon, että tässä voimme ottaa merkittävän roolin Euroopan komission rinnalla ja varmistaa sen, että se mitä on nyt tapahtunut ei tule tapahtumaan enää uudelleen. Hybridiajoneuvot täällä mainittiin RDE-menettelyssä. Paketissa on mukana data arviointijärjestelmä hybridiajoneuvoja varten ja tämä asia on siis hoidettu päätösten osalta hiilidioksidipäästöjen ja polttoainekulutusten osalta on jonkin verran toimintaa yksikössä, niin pyrimme selvittämään sen, kuinka parhaiten voidaan tehdä työtä hybridiajoneuvojen kanssa. On totta, että tämä on monisyinen ja kriittinen asia ja se on meidän syytä ottaa huomioon. Sitten nämä salaiset testaukset Yhdysvaltoista järjestelmät Mainitin, to, to, to, mainitsin jo, että olemme tutkimuslaitos ja näin ollen voimme poiketa menettelystä. Me ikään kuin teemme näitä salaisia taksauksia. Emme kerran mitä teemme ja ketä testaamme, joten se mahdollistaa meidän pääsevän samalle tasolle kuin EPA-testaukset. kuinka paljon vielä lisää päästöjä tulee RDEn kanssa sitten, kun RDEtä täytäntöön panna Tämä liittyy kysymykseen, joka koskee näitä vaatimusten mukaisuustekijöitä ja kuinka kauan tarvitaan aikaa niin, että rde testaukset todella vastaavat todellisia olosuhteita. No meidän on tässä huomioitava se, että että päästöarvoit, ei, joita mitataan, ei ole ainoa asia, joka meidän on huomioitava, vaan myös testausmenettely, jota käytetään todellisissa ajoissa. Me käytämme laitteita, jotka ovat hyvin erilaisia kuin mitä laboratoriossa käytetään. Jos nyt verrataan laitteita, joilla mitataan typen oksideja ja meillä on eroja niiden välillä, olemme arvioineet näitä eroja ja sen yksi puhujistakin täällä mainitsi ja myös edustaja Grottasen mainitsi, olemme nähneet, että 30 prosenttia poikkeuksista voidaan johtaa muutoksiin päätöstä mittausmenettelyssä. Eli jos meillä on laboratoriossa mittauksia ja sitten verrataan sitä todellisiin ajo-olosuhteisiin, laitteet ovat erilaisia ja erot voivat olla 30 prosenttia tästä johtuen. Sitten vielä todellisista ajolosuhteista ja päästöistä paketit kolme ja neljä. Niiden myötä meidän me odotamme, että pääsemme tilanteeseen, jossa olemme ottaneet huomioon kaiken, mitä, mitä on otettava huomioon, mutta teemme vielä jatkossa parannuksia, siksi meillä on uudelleen tarkastelulausike. Tämä on ensimmäinen kerta maailmassa, kun tällaista tehdään. Kiitoksia sitten herra Resch. Kiitos erittäin mielenkiintoisista kysymyksistä. Autoteollisuus viime kuukausina on kyllä menettänyt eh, ja aktiivisesti aiheuttanut tämän menetyksen suuren osan luottamuksestaan. Ne tutkimukset, joita me olemme tehneet, eh, osoittavat eh, että Volkswagenin lisäksi muut saksalaiset, eurooppalaiset ja muut kuin eurooppalaiset autonvalmistajat pettävät päästöissä ihan niin kuin muutkin. Mitä Yhdysvaltoihin tulee, mietitään aina, että miten kalliiksi parannukset oikein tulevat. Itse olen 29 vuotta tehnyt tätä työtä ja teollisuus uhkailee nyt meitä sillä, että kustannukset tulevat olemaan valtavat, mutta ei näin varmaankaan tule olemaan. Esimerkiksi Yhdysvalloissa päästörajoitukset ovat huomattavasti tiukemmat kuin meillä, Kaliforniassa jopa neljä kertaa tiukemmat, ja EPAn puheenjohtaja totesi minulle kaksi viikkoa sitten, että kun jopa kylmissä olosuhteissa, joita myös Yhdysvalloissa testataan, niin saksalaiset ja eurooppalaiset dieselajoneuvojen valmistajat onnistuvat kunnioittamaan raja-arvoja. Ja nämä ajoneuvot ovat sitä paitsi halvempia Yhdysvalloissa kuin Euroopassa. Eli milloin me saamme sitten Eurooppaan tämän vaatimustenmukaisuustekijän 1,0. No voimme saada välittömästi. Pyydetään samoja autoja meidän markkinoillemme kuin mitä Yhdysvaltain markkinoilla on Euroopassa valmistettuja, joten vaaditaan parasta käytettävissä olevaa teknologiaa myös Euroopan markkinoille eikä vain Yhdysvaltain markkinoille. Ei voi olla niin, että nämä saastuttavat autot ovat meidän teillämme ja ne hyvät siellä Amerikassa Täällä viitattiin lääkkeisiin, on tapahtunut skandaaleja ja siksi valvonta on tiukennettu. No ihan aivan vastaavalla tavalla todellisissa ajo-olosuhteissa on saatava aikaan sellaiset päästö todellisuudet kuin on. Ei kai kukaan nyt sellaisia jarrujakaan auton käyttöön ottaisi, jotka eivät toimi alle 10 asteen lämpötilassa. Eli sama koskee myös äh, ilmanlaatua ja ilmanlaatu nyt liittyy ajoneuvojen päästöihin, joten äh, täällä parlamentissa toimikaa. Sitten Saksan äh, tyyppihyväksyntäviraston monissa asiakirjoissa tämän olemme dokumentoineet. Vuonna 2010 itse asiassa saksalaiset auton valmistajat johtajat antoivat Saksan viranomaisille selkeät ohjeet siitä, miten tulee tietyistä testausmenettelyistä luopua. Tämän tekivät ihan lainsäädäntöehdotuksen pohjalta Saksan liittopäivillä. Eli siis autoteollisuus määritteli, että miten testit täytyy toteuttaa Saksassa. Ja tällä hetkellä eh, Saksassa komiteassa on seitsemän edustajaa tästä hyväksyntävirastosta, joka ei ole tehnyt työtä, ja sitten yksi edustaja on autoteollisuuden edustaja. Yhdysvalloissa Consumer Watchdog on saanut paljon aikaan ja vastaavan tulisi toteutua myös Euroopassa – Eh, Volkswagenin eh, kohdalla Yhdysvalloissa 500 000 autosta 50 000 ohjelmistoa on päivitetty, 100 000 ostetaan takaisin, kun niitä ei voi korjata, ja 300 000 eh, laitetaan uusi katalysaattori. Tämä on Yhdysvaltain ratkaisu. Euroopassa, katsokaa, tämä kahden euron muovipalanen, joka minulla on tässä kädessä, niin tulee ratkaisemaan kaiken. Ensimmäistä kertaa ja vuosia sitten Volkswagen ja Audi ottivat sen käyttöön. Tällä vakavuudella meidän autoteollisuutemme käsittelee tuota terveyskysymystä, kansanterveyskysymystä ja siksipä RDE-määräyksissä on todella huolehdittava siitä, ettei jälleen luoda niin monia eri sääntöjä, että tietyillä ohjelmistomuokkauksilla ja estolaitteiden käyttöönotolla voidaan kiertää kaikki Tietyissä ajoneuvoissahan auto esimerkiksi, sillä on GPS kautta mahdollisuus tietää, milloin se on lähellä huoltoa. Ja e, e, siis e, Volkswagen oli esimerkiksi piilottanut tiettyjä ohjelmistoja aivan mahdottomiin paikkoihin autossa, joten huolehtikaa siitä, että että pystytte olemaan ajan tasalla testien kehittyessä, maailman kehittyessä. Älkää lyökö liian tiukasti lukkoon näitä testimenettelyjä, koska maailma kehittyy koko ajan. Kiitos. Kiitoksia seuraavaksi herra Bustels. Yes, thank you, chairman and... Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitokset valiokunnan jäsenille mielenkiintoisesta keskustelusta ja monista mielenkiintoisista kysymyksistä. Minä tietysti tulen vastaamaan niihin kysymyksiin, joissa puhutaan teknologiasta ja päästöjen puhdistusteknologiasta. Monet jäsenet, kuten Rova Krostet ja Herra Eichhout ja monet muutkin esittivät suoria kysymyksiä teknologian liittyen. Onko tätä teknologiaa käytettävissä jo tänä päivänä? Herra Eichhout suoraan esitti tämän kysymyksen ja pyysi vastaamaan kyllä tai ei. Onko Noxa vähennyksiä varten käytettävissä olevaa teknologiaa ja onko tämä teknologia erilaista Yhdysvalloissa verrattuna Eurooppaan? No kyllä, äh, NOx päästövähennysteknologia on käytettävissä. Sitä on ollut jo varsin pitkään. SCRA äh, teknologia otettiin käyttöön raskaissa työajoneuvoissa jo 2005. Ja moottorivalmistajat pystyivät tämän teknologian avulla tuomaan moottoreihin polttoaineoptimointipiirteet. Joten teknologiaa on käytettävissä, sitä massatuotannossa tuotetaan, mutta valitettavasti niin kuin, kun puhutaan kustannuksista, niin näiden teknologioiden kustannukset niitä käsiteltiin vuonna 2007 silloin, kun euro 5 euro 6 lainsäädäntöä pohdittiin ja silloin jo sanottiin, että NOx-vähennysteknologiaa käytetään euro 6 standardin saavuttamiseen, saavuttamiseen joten ö, teknologia on olemassa, samoin LNT-teknologia NOx-päästöjen vähentämiseksi. Tämä on aivan avainkysymys tässä. Me tarvitsemme päästövalvontateknologiaa hyvin integroitua, hyvin kalibroitua teknologiaa niin, että tämä kaikissa olosuhteissa toimii. Ihan vain esimerkkinä SCR-katalysaattori ja NOx muuntimet tässä Nämä täytyy aina ottaa huomioon. Silloin kun meillä oli vaatimusten vastaavuustekijä 0,6 eh, ja kun tulevaisuudessa tullaan tarkastamaan tätä lukua uudelleen yrittää päästä 1,0, niin no, tänä päivänä jo voidaan nähdä eh, datan pohjalta se, että eh, vaatimustenmukaisuustekijä, joka on alle ykkösen, on täysin mahdollinen – Yhdistyneessä kuningaskunnassa on testisentteri, jossa ollaan nähty, saatu dataa, joka on päässyt jopa yli yhden, alle yhden vaatimustenmukaisuustasoon. Ja jopa omassa projektissamme, joka liittyy bensahiukkasten mukanaoloon näissä suodatin tutkimuksissa, niin siinä voidaan päästä alle ykkösen mitä tulee todelliseen todelliseen sovelluksiin ja vaatimusten mukaisuuskysymykseen, niin tämähän on nyt koko tämän nelospaketin kehityksen tarkoituksena. Me teemme yhteistyötä komission ja muiden toimijoiden kanssa niin, että saadaan menestyksekäs lopputulos aikaiseksi vuoden 2016 loppuun mennessä. Lopuksi voisi vielä todeta, herra Veletin kysymykseen liittyen, että kulukysymys kysymys on sellainen asia, joka on tuotu esille Euro 5 ja 6 vaikutusarviointi vaikutusarvioinnissa. Ja sitten tämä erityiskysymys teknologiasta. Onko 1.4 vaatimusten mukaisuustekijä teknologia sellaista, että sitä voitaisiin korjausten kautta ottaa mukaan jo olemassa oleviin ajoneuvoihin, niin tämä on paljon monimutkaisempi asia, koska yhdessä ajoneuvossa ei ole kovinkaan paljon enää tilaa tuoda mukaan uusia komponentteja ja tämä on varsin monimutkaista myös moottorin kannalta, joten me voimme nyt sanoa, että meidän mielestä tämä retrofittaus on mahdollisuus vähentää se tuo mahdollisuuden vähentää päästöjä raskaissa hyötyajoneuvoissa, esimerkiksi busseissa ja linja-autoissa ja kuorma-autoissa. Sitten Rova Kyteländille. Hän vaati tieteellistä tietoa, todellista dataa ö, tulevaisuutta varten tutkimuksiin ja kehitykseen. Me AECssä jatkamme tällä tiellä ja me haluamme toimittaa sellaista dataa, jolla voidaan tätä prosessia parantaa. Kiitoksia seuraavaksi herra Jonart. Thank you, Mr. Chairman. Thanks for the questions raised. Kiitoksia näistä kysymyksistä. Ensinnäkin, kun ajatellaan EU-ta verrattuna Yhdysvaltoihin, niin on muistettava, että tällä hetkellä sekä Yhdysvalloissa että Euroopan unionissa standardit ja testaustavat ovat erilaisia, jotta voidaan noudattaa Yhdysvallan standardeja. Meidän on kehitettävä erilaisia ajoneuvoja äh, kuin Yhdysvalloissa. Esimerkiksi ilman tavoitteet Euroopassa ovat ajoneuvokohtaisia Yhdysvalloissa. Ne ovat keskimääräisiä. Otetaan huomioon koko autokanta tietyltä valmistajalta. Tämä on merkittävä ero. Sitten toinen asia. Kuinka testaukset tehdään Yhdysvalloissa verrattuna siihen, kuinka yritämme sen tehdä Euroopassa ja onko yhdysvaltalainen tapa parempi toimia? Meidän on oltava selkeitä, mitkä ovat tavoitteita, mitkä ovat tavoitteemme ja valmistajien on päästävä tavoitteisiin ja niiden tehtävänä on käyttää sellaista teknologiaa, jolla päästään tavoitteisiin ja sitten, var, sitten viranomaiset voivat varmistaa, onko, onko tavoitteisiin päästä, päästä samalla teknologialla. Näin EPA on tehnyt. No tämä oli ajatus, jonka autoteollisuus esitteli komissiolle – aloit, silloin kun aloitimme keskustelut RDEstä, uuden testauksen neuvottelujen alkuvaiheessa itse ehdettymme ja katsomme sitä, mitä Yhdysvalloissa tehdään ja ajattelimme, että tuota, tehtäisiin niin kuin Yhdysvalloissa tehdään. Mutta tuolloin komissio päätti, että otetaan käyttöön oma järjestelmä ja omat testausmenettelyt. Toinen asia. Ymmärrämme, että ihmiset ovat hermostuneita ja tyytymättömiä. Täällä on useat jäsenet ilmaisseet tämän tyyppisen mielipiteitä. Johtuu siitä, että laboratoritestien ja todellisten ajo päästötestausten erot ovat suuria. Ymmärrämme tämän huolen, mutta haluamme olla selviä. sanasia, joko on pakotettava tekemään testauksia käyttäen näiden lainmukaisia testausmenettelyjä. Tässä tapauksessa meidän on noudatettava tätä testausmenettelyä ja voimme muuttaa menettelyä ainoastaan silloin, kun protokollat muutetaan. Tämä on nyt ongelmaamme tänä päivänä. Tästä syystä me tuemme RDEtä. Me saamme nyt päivitettynä testausprotokollan, joka on lähellä todellisia ajopäästöjä ja haluamme vielä rahoittaa jäseniä, jotka esittävät kysymyksen teknologiasta. Olemme luottavaisin mielen, olemme pääsemässä lähelle todellisia ajopäästötasoja. Ja todellisuus tulee aina olemaan vähän erilainen kuitenkin. Sitä ei pidä unohtaa. Me voimme aina vain yrittää päästä mahdollisimman lähelle todellisuutta näiden testimenettelyjen protokollien kanssa. Koskaan ei tulla pääsemään sataprosenttisesti siihen, mitä todellisessa elämässä tapahtuu, koska todellisen päästöihin vaikuttaa ulkoistekijät, kuten ajajan käyttäytyminen ja muut. Aina tulee olemaan ulkoisia tekijöitä, joita me emme voi kontrolloida sataprosenttisesti, vaikka meillä olisi täysin päivitetyt testiprotokollit. Meidän on oltava myös realistisia, eikä pidä myöskään sekoittaa kuluttajien päätä riippumatta siitä, mitä menettelyä käytetään – niin se ei tule vastaamaan todellisuutta. Koskaan ei voida päästä tähän, vaikka niin haluttaisinkin kuulla, mutta näin se vaan on. Sitten tästä VLTPstä olemme sitoutuneita VLTPn ajoitukseen alkaen vuodesta 2017, niin kuin komissio on sitä vaatinut. Meidän on varmistettava se, ettemme luo liikaa turhaa monimutkaisuutta meille. Tulee todelliset päästö, päästöajoitukset ja VLTP-ajoitukset. Meidän on synkronisoitava kaikki nämä aikataulut keskenään niin, että valmistajat voivat tehdä suunnitelmia sen mukaisesti ja tehdä riittävät ja tarpeelliset muutokset niin, että ne valmistavat ajoneuvoja, jotka vastaavat näitä standardeja. Tämä on kaikkein tärkeintä, kun tästä mennään eteenpäin. Sitten tämä kysymys koskien tällaisia polttoainetehokkaampia ajoneuvoja tai vapaita ajoneuvoja. ja suunnitelmia voin vakuuttaa teille, että kaikki autovalmistajat investoivat raskaasti ja vaihtoehtoisiin polttoaineisiin tulevaisuuden kannalta. Tämä on hyvin tärkeää niin, että saadaan lopulta päästöt nollaan, mutta siinä ei vielä olla – markkinoidenkin reaktio on tärkeä. Me olemme nyt käymässä neuvotteluja jäsenvaltioiden komission kanssa niin, että mm, ymmärtäisimme, miten voimme mm, rohkaista markkinoita niin, että pikkuhiljaa päästään fossiilipolttoaineista vaihtoehtoisiin polttoaineisiin, mutta tähän tarvitaan aikaa. Mutta autoteollisuuden puolesta voin kyllä kertoa, että olemme sitoutuneita liikkumaan tuohon suuntaan. Pahoittelen ajan ylitystä. Eh, Kiitoksia. Seuraavaksi herra Carroll. Kiitos. Kiitoksia valiokunnan jäsenille kysymyksistä. Yritän lyhyessä ajassani vastata niin monen kuin mahdollista. Eturistiriita kysymys ja se, että autovalmistajat voivat tyyppihyväksyntä ja teknisiä palveluja shoppailla ympäri Eurooppaa ovat hyvin tärkeitä kysymyksiä, eh, joihin täytyy puuttua, kun tyyppihyväksyntäasetusta tarkastellaan. Tämänhetkinen järjestelmä on se, että auton valmistaja maksaa suoraan eh, tekniselle palvelulle ja viranomaiselle. Aina kun tämä raha vaihtaa omistajaa, niin tietty eturistiriita mahdollisuus on olemassa niin, että palveluntarjoaja toimii maksajan edun mukaisesti. Tämä voidaan välttää useillakin tavoilla. Ensinnäkin puhutaan riippumattomasta teknisten palvelujen valvonnasta, ehkä Euroopan tasolla, ja ehkä täytyy siirtyä suorasta maksusta toiseen järjestelmään. Samoin täytyy nähdä vaatimusten mukaisuustestausta Euroopan tasolla eh, niin, että kansallisella tasolla ei, ei voi eh, joustaa liikaa. Tämä olisi mielestämme hyvä tapa tarjota yhtäläiset toimintaedellytykset kaikille niin, että testaus olisi reilua. Vaatimusten mukaisuustekijä kysymys. Yksi kollegoista tässä jo totesikin, että Yhdysvalloissa – Mm, jos katsotaan esimerkiksi typpioksidirajoja, vertaillaan Yhdysvaltain ja Euroopan tilannetta. Yhdysvalloissa ollaan kaksi kertaa kunnianhimoisempia kuin täällä. Ja heidän kaduillaan itse asiassa kulkee autoja, jotka täyttävät heidän tiukemmat vaatimuksensa. Näitä autoja on siis markkinoilla jo tänä päivänä, joten ei, ei tämä mitenkään mahdotonta ole ollenkaan. Se on jo todistettu. Samoin kun puhutaan sitten vaikkapa ajoneuvojen polttoaineen kulutuksesta ja siitä, että mikä tilanne on Yhdysvalloissa. Itse asiassa 90 prosenttia kuljettajista saa, pääsee vielä parempaan polttoaineen kulutustilanteeseen kuin mitä auton valmistajat lupaavat. Eli eh, kun he käyttävät tiettyjä ajotapoja, joita laboratorioolosuhteissa ei voida eh, mitata. Tuleeko sellainen vaikutelma, että eurooppalaisia kohdellaan hiukan kuin toisen luokan kansalaisia Yhdysvaltoihin verrattuna? No, onhan tässä tämä lainsäädäntöerokin. Meidän lainsäädäntömme ei ole oikein toimivaa. Sama koskee sitten auton valmistajia. Auton valmistajat eh, ovat tarjonneet äh, ihmisille, jotka ovat äh, näistä estolaite käytöistä kärsineet äh, tällaista symbolista tuhannen dollarin korvausta. Euroopassa meillä ei luvata yhtään mitään, ei olla valmiit kompensoimaan tästä kuluttajien kärsimästä vääryydestä. Kuluttajat eivät saa sitä tuotetta, mistä ovat maksaneet. Ja esimerkiksi Volkswagenin tapauksessa nämä kutsut huoltoon ja ohjelmistopäivityksiin. Tiedämme, että paljonkaan parannusta ei näissä ole saatu aikaan. Itse asiassa polttoaineen kulutusperformanssi on jopa heikentynyt, joten tarkkana tässä täytyy olla. Ja tässä oikeastaan se, mitä halusin sanoa. Kiitos puheenjohtaja. Thank you very much. Kiitokset teille. Ja kiitos kaikille asiantuntijoillemme ja eri toimijoiden edustajille. Mielestäni keskustelu oli oikein hyödyllinen ja hedelmällinen. Ja kollegojen tietopyynnöt ja kysymykset saivat täyden vastauksen kyllä asiantuntijoilta. Nyt me siirrymme seuraavaan kohtaan esityslistallamme. Eli esityslistan hyväksyminen. Hyväksymme esityslistamme muutamalla muutoksella. Puheenjohtajailmoitukset koordinaattoreiden suosituksista 17. helmikuuta kokoukselta ja sitten siirretään kohta 12 järjestää, eli keskustelu komission edustajan kanssa maaliskuun kokouksen. Jos kukaan ei vastusta, niin näillä muutoksilla hyväksytään tämä esityslista. Ja haluaisin pyytää kaikkia valiokunnan jäseniä, samoin kuin kaikkia niitä muitakin, jotka haluavat poistua tätä salista tekemään sen vikkelästi ja melutta. Koska meidän täytyy jatkaa työtä, me olemme jo myöhässä aikataulusta. Kohta kolme puheenjohtajan ilmoitukset tulkkaus tänään 21 kielellä ja tämä ö, kokous lähetetään myös webstreamin kautta. Sitten komission, ö, anteeksi, koordinaattoreiden suositukset, ne on sähköisesti teille toimitettu. Jos kukaan ei niitä vastusta, niin niitä voidaankin pitää sitten hyväksyttyinä. Kohta neljä. Palautetta nyt tällä hetkellä käynnissä olevista toimijoiden välisistä neuvotteluista. Me kävimme dialogia lääketieteellisistä laitteista. Kuudes trilogi käytiin 7. helmikuuta ensimmäinen alakomaiden puheenjohtajuuskauden aikana ja tässä eri osapuolet odottavat, että neuvottelussa päästään lopputulokseen nykyisellä puheenjohtajuuskaudella. Suurin osa luvuista ja kohdista on avattu jo neuvotteluja varten tähän mennessä ja keskustelut jatkuvat monista eri tärkeistä aiheista. Neuvotteluosapuolet ovat lähellä ö, yhteisymmärrystä korkean riskin laitteiden valvonnasta, samoin kuin vastuuvakuutuksesta ja geneettisestä neuvonnasta. Ja sitten nämä kliiniset tutkimukset luku 6. Tämän osalta ollaan jo hyvällä tiellä. Siinä ei ole enää kovinkaan paljon avoimia kysymyksiä. Voimmekin sitten siirtyä seuraavan kohtaan esityslistalla meille keskustelu rouva Andrea Hamonin kanssa. Hän on SEDSn VT-johtaja, eli tartuntatautien viraston VT-johtaja. Annan hänelle puheenvuoron kymmeneksi minuutiksi ja sen jälkeen keskustelemme tässä asiasta parlamentin jäsenten kanssa. Haluaisin vielä korostaa sitä, että VT-johtaja esittelee tärkeimmät äh, tartuntatautien valvonta, ehkäisy- ja valvontakeskuksen toimet vuodelta 2015 ja tässä on useita eri haasteita, esimerkiksi Ebola ja Tulevasta ohjelmasta täytyy sitten keskustella uuden valittavan pääjohtajan kanssa. Olkaa hyvä. Committee member. Kiitoksia puheenjohtaja, että valiokunnan jäsenet. Haluaisin kiittää kutsusta tulla tänään tänne puhumaan ja keskustelemaan. Olen toiminut ECDCn johtajana nyt melkein 10 kuukautta ja tämän, tämän aikana olen omistautunut sillä, että voidaan varmistaa ECDCn sujuva siirtyminen vaiheeseen, jossa uusi johtaja ottaa ohjat käsiin. Minulla on ollut useita mahdollisuuksia käydä tässä valiokunnassa. Olen tapannut, tavannut myös ECDCn yhteyshenkilön Katterina Konitsnan Envi-valiokunnasta. Haluaisin kiittää lämpimästi häntä, hänen tuestaan. Haluaisin kiittää myös Euroopan parlamentin edustaja e sen lautakunnasta Jacques Beresille. Hän on täällä myös ja haluaisin kiittää häntä tuestaan. Nyt haluaisin keskittyä muutamiin ECDCn prioriteetteihin vuonna 2015. Haluaisin aloittaa kolmesta merkittävästä globaalista uhasta viime vuonna. Ensimmäinen niistä koskee Ebolaan joulukuun viimeisenä päivänä 2015 Guinea julistettiin e- Ebolasta vapaaksi ja Sierra ja, ja Liberia oli aikaisemmin jo ilmoitettu va, tästä vapaaksi. Satunnaisia tapauksia on ollut Liberiassa tämän jälkeen ja hiljattain myös Sierra Leonessa. Tätä osattiin odottaakin. Ne korostavat sitä, että on tehokkaasti valvottava tilanne, että Tällaisia tapauksia saattaa vielä tulla. on vuoden 14. päivä tammikuuta kaikki Liberian tunnetut tarttumiset tapaukset saatiin päättymään ja näin saatiin kahdenvuotinen pandemia ilmiö päättämään Afrikassa. Tämä oli todella pitkä ja surullinen tie yli 11 000 kuolemantapausta ja yli 28 000 sairastunutta henkilöä. Marraskuussa 2014 Gineassa odotettiin merkittäviä, merkittävä määrää tartuntatapauksia. Silloin Yhdysvaltojen virasto ja maailmanlainen järjestö pyysivät ECDC tukemaan valvontatoimissa Gineassa niin, että otettiin kentälle ranskankielisiä asiantuntijoita. ECDC aloittikin näin ensimmäisen merkittävän kansainvälisen asiantuntijoiden lähettämisoperaation, joka täysin vastasi VHOn pyyntöjä. Se koordinoitiin komission kanssa eh, Sante- ja ekopääosastojen välillä. ECDCn asiantuntijat ja EUn jäsenvaltioiden asiantuntijat auttoivat tutkimaan tapauksia ja hallinnoimaan tietoja ja raportoimaan tilanteesta. Erityisesti myös he kouluttivat paikallista henkilökuntaa niin, että he pystyvät äh, hoitamaan nämä toimet sitten itsenäisesti. Tuettiin myös äh, WHO ja aktivoitiin uudelleen varoitusjärjestelmät ja äh, toiminnat muita tartuntataitoja varten. Ne oli, olivat täysin jääneet siinä vaiheessa syrjään. Tehtävämme tuolla päät, päättyi lokakuussa 2015 virallisesti loppujen lopuksi. Sen myötä 89 asiantuntijaa olivat mukana ECDstä, jäsenvaltioista ja kumppanuusohjelmista samassa suhteessa. He olivat kukin siellä 3-6 viikkoa paikan päällä. ECDC on tehnyt useita riski- Äh, arviointia. Viime vuonna oli 14 päivitystä, ne koskevat epidemi- epidemiologisia päivityksiä ja mm, myös vastauksia pyyn, kolmen maan pyyntöön koskien maiden valmiustasoa Ebolan varalta. Annoimme myös ohjausta ja koulutusta mm, laitteiden käyttöön. Sitten tämä toinen tapaus, jonka halusin mainita, koskee Lähi-idän hengitysoireyhtymää MERS-CoV. Tämä alkoi jo 2012, mutta 2015 näimme ensimmäisen merkittävän esiintymän Saudi-Arabian ulkopuolella. Ja kuten näette, tämähän alkoi yhdestä henkilöstä tuolla Koreassa ja se johti parin sataan tapauksen loppujen lopuksi alkaen yhdestä henkilöstä. Tämä klusteri osoittaa, kuinka paljon viruksella on voimaa ja potentiaalia. Olemme päivittäneet riskiarviointimme tässä asiassa yhdeksän kertaa. Kolmas merkittävä tartuntatauti, jonka halusin mainita, koskee Zika-virusta. Aloitimme sen seurannan viime vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ja tiivistimme toimintaa vielä lokakuussa 2015. Silloin ensimmäistä kertaa mikrosefalia ja, ja tämä toinen äh, ilmiö yhdistettiin toiseen. Marraskuussa 2015 teemme riskiarviointia koskien tätä potentiaalista mikrosefalian ja tämän toisen yhdistymistä ja e, Euroopan riskianalyysiä päivitetään koko ajan sitä mukaan, kun saamme tietoa, jotta voidaan vastata yhä lisääntyviin pyyntöihin sidosryhmiltä ja tiedotusvälineiltä. Olemme aktivoineet hätäoperaatiokeskuksemme tämän kuukauden alusta alkaen. Tällä hetkellä arvioimme tarkkaan kehityskulkuja ja arvioimme riskejä Euroopan kansalaisten kannalta ja annamme ohjausta ja neuvoja koskien suojauskeinoja matkustajille ja annamme myös neuvoja terveydenhuollon ammattilaisille. Nyt todella meidän olisi valmisteltava sika tartunnan saaneiden henkilöiden seurantaa, erityisesti näillä alueilla, jotka näette täällä punaisella ja keltaisella kartassa. Nämä ovat niitä alueita Euroopassa, jossa on hyttysiä, jotka pystyvät välittämään sikatartunnan henkilöstä toiseen. Tähän on ryhdyttävä juuri nyt, koska meidän on oltava valmiita siinä vaiheessa, kun lämpötilat nousevat ja hyttyset aktivoituvat. Tällä hetkellä on vielä liian kylmä hyttysille. Annoin nämä kolme esimerkkiä ja halusin niiden kautta kertoa ECDCn toiminnasta, vaikka sen tehtäviin kuuluu toimia Euroopan unionin rajojen sisällä, niin kuitenkin tartuntatauti uhat kaikkialla maailmassa voivat ulottua Eurooppaan, niin se edellyttää, että joskus meidän on lähdettävä kauas Euroopan ulkopuolelle, jotta voimme suojella Euroopan unionia. Tästä syystä meidän on kehitettävä ja ylläpidettävä viestintä ja yhteistyötä teknisten eh, kumppane, teknisten kumppaneiden kanssa kaikkialla Euro- maailmassa. Tähän liittyy myös Euroopan laajentumismaata. 2015 oli merkittävä vaihe ECDCn tekniseen, teknisessä yhteistyössä laajentumisen valtioiden kanssa. Meillä oli 30, 13 tapahtumaa, joissa oli 122 asiantuntijaa mukana näistä maista. Nämä ovat tällä tumman vihreällä väritetty nämä maat. Jatkoimme teknistä yhteistyötä myös Euroopan naapuruuspolitiikka maiden kanssa. Ne ovat eh, tässä kartassa vaalean vihreällä. Naapuruuskumppanuusvälineen rahoituksen avulla järjestimme toimintaa, jonka kautta mukana oli 71 asian tuntia naapuruuspolitiikan maista. Tavoitteena on tietenkin tukea asteittaista yhdentymistä näille maille niin, että ne voivat liittyä ECDCn toimintaan ja, ja osallistua tartuntataitien toimintaan. Kesäkuussa 2015 arvioimme tartuntatautien valvontaa ja ennaltaehkäisyä ja sama operaatio hoidettiin kansallisella tasolla. Olemme myös kehittäneet kumppanuuksia muiden e- ei-EU- tutkimuskeskusten kanssa. Ja meillä on ollut yhteistyötä Yhdysvallan, Kanadan, Kiinan ja Israelin kanssa. Sitten lyhyesti maahanmuuttajien terveydestä. Asia on poliittisessa agendassa aika korkealle. Siihen liittyy eri näkökohtia. Vuonna 2015 yksi näistä seikoista koski pakkolaisia, jotka tulevat Eurooppaan ja yhteistyö jäsenvaltioiden komission ja WHOn välillä. Tämän yhteistyön kautta seurasimme pakolaistilannetta niin, että nopeasti voisimme tunnistaa ja arvioida tartuntatautien puhkeamisen. Tämä ei välttämättä ole prioriteettiasia, mutta tartuntatauteja kyllä näissä olosuhteissa ilmenee. Virastomme on tehnyt riskiarviointeja ja asiantuntijalausuntoja, jotka koskevat asiaa, mutta Olemme kuitenkin nähneet, että maahanmuuttajat ovat edelleen alttiita tartuntataudeille, koska heillä on pahem, vaikeampaa päästä terveydenhuollon piiriin ja saada rokotuksia. Tässä kuvassa näette kuollisuuden vähenemisen viime vuosisadan aikana. Kuollisuus siis tartuttaa tauteihin. Tämä liittyy hygienian kehitykseen ja ja muutamiin tapahtumien antibioottien ja rokotusten käyttöönottoon. Nimittäin tänä päivänä olemme nähneet, että, että on yhä enemmän mikrobiresistenssiä antibiooteille ja joskus rokotusohjelmissa ei ole saatu aikaan riittävää katetta. Nämä ovat kaksi tärkeää asiaa ECDClle ja komissiolle, koska meillä ei ole varaa menettää näiden välineiden tehoa. Meillä olikin marraskuussa vuosittainen antibioottikonferenssi ja, ja, ja käsittelimme siellä antibioottien käyttöä ja näkemyksiä. Meillä oli useita sidosryhmien mukana, kuten terveys- ja elintarviketurvallisuusviranomaiset ja WHOn johtaja Susanne Jakobi yhdessä pyrimme sitoutumaan antibioottien vähempään käyttöön. Sitten rokotuksista me emme ole saavuttamassa kansanterveydellisiä tavoitteita. Tässä on surullinen esimerkki koskien tuhkarokon poistamista Euroopasta. Siinä päivämäärää joudutaan lykkäämään koko ajan. Ensin 2010 oli tavoite, sitten 2015 ja nyt pyritään vuoteen 2020, mutta ei ole, sekin on täysin kysymysmerkki. Tarvitaan massiivisia toimia EUn tasolla ja kansallisella tasolla, jotta tavoitteisiin päästään. Lopuksi haluaisin vielä kertoa teille, että vuonna 2015 juhlittiin 10. ECDCn vuosipäivää ja nyt katsomme eteenpäin ja se merkitsee myös uusia tiloja järjestöjillemme vuodesta 2018 eteenpäin, kun nykyinen sopimuksemme umpeutuu. Tämä on tarpeellista, koska tällä hetkellä tilamme eivät ole ihanteellisia turvallisuuden kannalta, eikä myöskään tilojen tehokkaan käytön kaudelta. Me olemme nyt tällä hetkellä neljässä eri rakennuksessa. Tarjouspyyntöjen arviointi on nyt päättymässä. Prosessi on aika, päät, aika pitkä, mutta valitsemme sopivan sopimuksen ja sitten se tulee budjettiviranomaisten käsiteltäväksi. Tähän haluaisin päättää esitykseni. Toivotan Envin valiokunnan valtuuskunnan tervetulleeksi tämän vuoden syyskuussa. Kiitoksia Aloitamme nyt keskustelun. Ensin Katarina Konechna. Hän on yhteyshenkilömme ECDCn suuntaan. Eh, eh, Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää myös eh, johtajaa hänen puheenvuorostaan. Hän tässä todella onnistui NCDCn tärkeimmät toimet viime vuoden ajalta meille erinomaisesti esittelemään. Me olemme jatkuvasti yhteydessä ja siksi voisin nostaa vielä esiin joukon muitakin toimia, mm, ECDCn toimia viime, viime vuosilta. Kyseessä on itse asiassa yksi Euroopan aivan parhaiten toimivista virastoista. Olemme äärimmäisen tyytyväisiä siihen, että EUlla tämä virasto on. Tietenkin uusiakin haasteita on, johtajanne mainitsi mm, puheenvuoronsa lopussa. Ja tämä tulee tietenkin kaikki riippumaan myös budjettivaliokunnan toimista. Ymmärrän, että tiettyjä leikkauksia on kohdistettava kaikkiin eri aloihin, mutta viraston kohdalla nämä leikkaukset voisivat kyllä aiheuttaa hyvin suurta vahinkoa. 2015 ja myös 2016 tulevat olemaan äärimmäisen tärkeitä vuosia virastolle. Se on viime vuonna käsitellyt Ebola ja nyt Zika viruksen leviämistä, jota muuten meiltä iltapäivällä kokouksessa käsittelee. Ja kyllä me tarvitsemme viraston ja mitä useampia tällaisia haasteita viraston eteen asetetaan sitä, enemmän se tarvitsee voimavaroja niin inhimillisiä kuin muitakin. Ja toivoisin, että tämä otettaisiin huomioon, kun ensi vuoden talousarvio hyväksytään. Me teemme luonnollisesti parhaamme, jotta ECDCn resursseja saadaan vahvistettua. Kaikki olemme yhtä mieltä siitä, että tämä on tarpeen. Kyseessä on virasto, joka suojelee ihmisten terveyttä, kansalaisten terveyttä ja toteuttaa toimia, kun epidemioita syntyy. Ja kyllä niitä valitettavasti tulevaisuudessakin varmaan edessämme on. En halua maalata piruja seinälle, mutta kyllähän se niin on, että kun mm, maahanmuuttovirrat äh, ovat vahvistuneet, ihmiset liikkuvat entistä enemmän, niin äh, kyllä myös riskit tietenkin lisääntyvät, kun suuret väestömassat liikkuvat paikasta toiseen. Tiedämme, että vuosi 2015 oli vuosi, jolloin virallista johtajaa ei vielä nimitetty, mutta olen sitä mieltä, että virkaa tekevä johtaja on hoitanut tehtävänsä erinomaisella tavalla ja uskon, että uusi johtajan nimityksen jälkeen varmaan tuossa kevään loppuvaiheessa tulee jatkamaan tätä erinomaista työtä. Mehän syyskuussa muuten Envivaliokunnasta menemme vierailulle ECDC, voidaksemme tutustua tilanteeseen ihan siellä paikan päällä. Yksi kysymys minulla olisi, niin kuin totesin, iltapäivällä kokouksessa, me tulemme keskustelemaan Zika-viruksesta. Minä haluaisin kysyä virkaa tekevältä johtajalta, voisiko hän mahdollisesti lyhyesti kuvailla meille, miten CDC valmistautuu mahdollisen tsikaviruksen mukanaan tuomaan vaaraan, sen mahdollisen leviämisen siis Euroopassa. Eli mitä suojelumekanismeja meillä on käytettävissä. Kiitos paljon. Thank you very much. And now... Kiitoksia. Ja seuraavaksi edustaja Kaisson Ruiz. Kiitos comenzar. Äh, Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää tartuntatautien äh, ennaltaehkäisy- ja valvontaviraston työstä. Se on tehnyt aivan loistavaa työtä. Tuen sen työlinjoja ja haluaisin tuoda esille myös nämä koordinointityöt, jotta voitaisiin päästä näistä äh, tartuntataudesta eroon. Tässä mielessä haluaisin kuulla teidän näkemyksenne mahdollisuudesta – Euroopan unionissa koordinointityössä yhdessä teidän virastonne kanssa. Miten saisimme aikaiseksi suunnitelma, jolla päästäisiin eroon hepatitisviruksesta. Kuten tiedätte, meillä on tänään, voidaan sanoa, onnea olla tilanteessa, jossa tämä sairaus, joka aiheutti suurta tuhoa ja joka voidaan nyt eliminoida hoidolla, niin on onnistunut tämä hoito ja voimme päästä täysin eroon tästä viruksesta. Tätä varten me tarvitsemme kyllä suunnitelman. Ja itse komissio ja tämä teidän edustamanne virasto voivat koordinoida tätä työtä. Ne potilaat, jotka on diagnostisoitu tässä, edustavat 25 prosenttia kokonaisuudessa, joten meidän täytyy ensin saada aikaiseksi rekisteri ja diagnosointi kaikista viruksen tartuttamista henkilöistä ja tämän jälkeen saada hoitosuunnitelma. Tehtävä on äärimmäisen vankala. Hepatitiviruslääke on erittäin kallis, mutta Euroopan unionin taholta me voimme koordinoida ostoksia, lääkeostoksia, ja tässä komissiolla on erittäin tärkeä rooli. Mielestäni tämä voisi olla mahdollista, ja minä toivon teidän näkemystänne tällaisen taudin hoitosuunnitelmasta ja poistosuunnitelmasta niin, että saamme, pääsemme vihdoin eroon viruksesta. Mitä tulee sitten Zika-virukseen? No, tämähän voi edustaa uhkaa tulevan kesän kannalta. Meidän täytyy valmistautua tilanteeseen. Hoitoa ei ole olemassa, rokotetta ei ole olemassa ja aikaa on vähän, joten on mahdollista, että meillä ei ole mahdollisuus nyt toimia asianmukaisesti kesää varten on välttämätöntä myös tutkia näitä hyönteismyrkkyjä. Ne voivat auttaa asiassa, mutta, mutta ne voivat myös aiheuttaa vaaraa ihmisten terveydelle. Meidän täytyy tutkia tätä asiaa. Minä olen huolestunut myös mahdollisista muista tartuntamuodoista, eli seksuaalisen kanssakäymisen ja veren välityksellä tapahtuvasta tartunnasta. Te teidän edustamassanne virastossa pitäisi olla jonkinlainen asiantuntijakomitea, joka käsittelisi näitä trooppisia tauteja ja koordinoisi sitten kaikkia niitä toimia, joita me tarvitsemme tätä kesäkin silmällä pitäen. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Faria. Kiitoksia puheenjohtaja. Lämpimät kiitokset teille, Rova VT-johtaja, siitä, että olette täällä keskuudessamme. Haluaisin kiittää teitä loistavasta työstä, jota ECDC-virasto on tehnyt. Me seuraamme sitä läheltä. Rova johtaja, puhuitte vuodesta 2015 ja se oli, jos näin voidaan sanoa, hyvin hankala vuosi. Minulla olisi muutama kysymys. Esitin suullisen kysymyksen ja päätöslauselmaesityksen sigaviruksesta täällä Euroopan parlamentissa. Haluaisin esittää teille nyt muutamia kysymyksiä tämän sairauden osalta. Aivan ensin huomio kollegalle, joka juuri käytti puheenvuoron. Hepatiitti rokote olisi erittäin kallis täällä Euroopan unionissa. Ja tämä on aika hankala asia nyt potilaiden kannalta. Tässä muutamia kysymyksiä teille. Ensinnäkin, Mitkä ovat olleet, ovat olleet tehokkaimpia tapoja estää näillä saastuneimmilla alueilla sikaviruksen leviäminen? Venezuelassa ja Kolumbi- Kolumbiassa eritoten nämä ovat kaikista endemisimpiä sikaviruksen alueita. Tämän lisäksi haluaisin myös kysyä, että tämä ei nyt ole niinkään kysymys, mutta Madeiran aluehallinnus Portugalissa on seurannut yli kymmenen vuoden ajan ja ennaltaehkäissyt Aedipus Egypti hyttystä, hyttysen olemassaoloa. Sehän välittää virusta. Haluaisinpa tietää teiltä nyt, onko ECDC ja Euroopan unionin instituutiot ottaneet huomioon mahdollisuuden tukea Madeiran viranomaisia tässä asiassa niin, että sika ei aiheuttaisi niin suurta varaa Euroopassa. Ja sitten lopuksi näimme nämä kartat sikaviruksen leviämisestä, endemiset alueet ja mahdollinen leviäminen e, Eurooppaan. Madeira on yksi tärkeimmistä jakoväylistä, jos näin nyt voidaan kutsua tätä. Oli kysymys sitten Afrikan mantereesta tai Amerikan mantereesta. Lopuksi hyvä puheenjohtaja. Viime eh, viikolla Alberto Molini WHOsta sanoi, että meillä on kovin vähän aikaa toimia tässä eh, tulevaisuutta ajatellen, mutta viime viikolla puhuttiin koordinoitujen toimien välttämättömyydestä. Minä haluaisin kuulla teidän näkemyksiänne ennaltaehkäisystä ECDssä. Onko teillä jo jonkinlaisia koordinointia, menetelmiä suunniteltuna terveys, eri terveysviranomaistahojen ja tutkimuskeskusten kanssa. Ajatellaan nyt vaikka Itä-Euroopan maita tai Pohjois-Afrikkaa. En nähnyt, en huomannut teidän mainitsevan sellaisia maita kuin Brasilia tai Venezuela tai Kolumbia. No en nyt halua tässä puuttua teidän virastonne toimintatapaan, mutta nämä laajentumismaat lainausmaissa, niiden määrää voitaisiin tässä nyt lisätä, kun otetaan huomioon nämä endemiset tautialueet, esimerkiksi Sikaviraston osalta. Ja näin voisimme tehdä yhteistyötä näiden valtioiden eri laitosten kanssa. Tämä nyt oli vain ehdotus teille. Haluaisin myös kuulla teiltä, onko jonkinlaista mielenkiintoa tässä nyt minun mielestäni kyllä varmaan on ECDssä tehdä koordinointityötä eri tutkimuslaitosten kanssa, kun otetaan huomioon ne tiedot, joita tässä viimeisten kymmenen vuoden aikana on saatu näistä tartuntatauduista. Ja viimeinen kysymykseni sitten ja tähän liittyy vielä eräs sisältökysymyskin. Brasilialaiset lääkärit äskettäin tekivät tutkimuksen piriproxifen madosta. Tämä on sellainen mato, joka saattaa myös aiheuttaa mikrosefalia vastasyntyneissä. No vielä ei tieteellistä, tieteellistä varmuutta ole, mutta me emme voi omassa toiminnassa myöskään jättää huomiota tätä mahdollisuutta. Kiitos. Thank you very much, Mr. Nano. Kiitoksia sitten edustaja Nano. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää pääjohtajaa, virkatekevää pääjohtajaa tästä esityksestä. Minä haluaisin ottaa sille huolestuttavan asian. Se koskee antibioottien käyttöä eläinten ja ihmisten keskuudessa epäasiallisella tavalla. Tämähän vaikuttaa yhä kasvavaan bakteeriresistenssiin ja se liittyy myös elintarviketurvallisuuteen 25 000 kolmantapausta vuosittain. Täydentäen neuvoston päätöstä vuodelta 2001, joka koskee varovaista antibioottien käyttöä ihmislääketieteessä. Euroopan unioni on antanut useita neuvoja jäsenvaltioille aiheesta. Esimerkiksi Euroopan unionin puolustanut järkevää antibioottien käyttöä eli eläinlääketieteessä toimintasuunnitelmassaan marraskuuta 2011. Tämä viiden vuoden ohjelma on kohta päättymässä. Tilanne on kuitenkin edelleen huolestuttava 11. helmikuuta julkaistettu EFSAn ja ECDSen raportti puhuu merkittävistä kampylobakteereista, jotka ovat tuolla eläinten suolistoissa ja ovat resistenssejä, resistenttejä monille antibiootteille ja vahingollisille ihmisille. Salmonella tyyppisiä multiresistenssejä kantoja myös runsaasti Euroopassa tällä hetkellä näiden seikkojen valossa. Ja käyttäen teidän asiantuntemusta, niin oletteko sitä mieltä, että Euroopan unionin toiminta viimeisten 15 vuoden, vuoden aikana on ollut tyydyttävä vai eikö se sitä ole ollut? Kiitoksia. Schaldemos. Kiitoksia ja sitten edustaja Schaldemos. Først en tak til, til direktøren. Jeg sidder her. Kiitos aivan ensin, niin täällä istun, aivan ensin haluan minäkin esittää kiitokseni eh, johtajalle siitä, että hän erinomaisella tavalla esitteli viraston työtä, viraston, jonka työ on äärimmäisen merkittävää. Tietenkin eh, palaamme myöhemmin sikavirukseen, mutta nyt en haluaisi kysyä teiltä siitä, vaan pikemminkin antibioottiresistenssistä. Tiedän, että te valvotte tämän asian kehittymistä Euroopassa. Olemme saaneet lukuja, että 25 000 eurooppalaista vuodessa menettää henkensä, koska ei voi saada hoitoa antibioottiresistenssin vuoksi. Mikä on tilanne eri jäsenvaltioissa? Onko niin, että joissain jäsenvaltioissa ongelma on suurempi kuin toisissa? Voidaanko tätä ylipäätään todeta? Ja lisäksi mm, haluaisin todeta, että mm, maailmanlaajuinen yhteistyö on asiassa aivan välttämätöntä, jotta antibiootteja ei käytetä väärin. Oletteko te yhteydessä muihin tahoihin ja teette todella maailmanlaajuista yhteistyötä? Kiitos. Kiitoksia ennen kuin annan puheenvuoron VT-johtajalle vastauksia varten. Haluaisin, että kuulemme myös herra Söresiä. Hän on Euroopan parlamentin edustaja hallintoneuvostossa. Or. Kiitos puheenjohtaja, että annoitte minulle mahdollisuuden käyttää puheenvuoron. Ensinnäkin haluaisin kiittää VT-johtajaamme Andrea Ammonia siitä, että hän on nyt johtanut meitä tässä toimintaa tässä viimeisen vuoden lopulla vaikeassa tilanteessa, jolloin virasto oli ilman johtajaa. Kiitän teitä siitä. Muutama seikkaa haluaisin nyt korostaa. Sellaisia asioita, jotka Rovaamon jo toikin esille. Ebola-kriisi ja se, miten ECDC teki tässä yhteistyötä komission ja WHO kanssa, korostaa sitä, miten tärkeää on tällainen kansainvälinen yhteistyö, joka oli tässä tapauksessa varsin myönteistä. Vaikka tärkein syy yhteistyön vahvistamiselle olikin kielellinen, koska niin kuin Andrea Amon sanoi, tässä tarvittiin paljon ranskankielisiä asiantuntijoita. Tämä on sellainen seikka, jota haluaisin korostaa. Eli me tarvitsemme tätä yhteistyötä ja se toimi varsin hyvin. Sama pätee myös päätöksensä 1082, joka liittyy vakaviin rajat ylittäviin terveysuhkoihin. Uhkin tämähän astui voimaan lähestulkoon vuosi sitten ja silloin alussa käytiin paljon keskustelua siitä, mikä olisi ECDCn rooli suhteessa terveysvaliokuntaan hätätilanne kysymyksissä. Ja tämä päätös kyllä toimii varsin hyvin. Samoin yhteistyö ECDCn komission ja valtioiden välillä on parantunut. Sitten eturistiriita kysymys, johon yksi parlamentin jäsenistäkin jo puuttui. Tämän osalta me olemme edistyneet hyvin. Ja nyt tässä tässä on aika hienosäädetty, pitkälle viety metodi. Tämä on toiminnassa ja olemme tyytyväisiä siitä, että no, tämä, tai, tämä on parlamentille tärkeä kysymys ja meille on hyvä, meidän mielestämme on hyvä, että tämä toimii varsin hyvin. Sitten vielä viimeinen huomio, joka liittyy Euroopan parlamentin mielenkiintoon tässä antibioottiresistenssikysymyksessä. Tämä on yksi tärkeimmistä terveysuhista olen iloinen, että meillä on kollegojen tuki tässä. Tästä kuulimme tänäänkin. Tuki sille, että tämä, tämän kysymyksen pitäisi olla hyvin korkealla meidän esityslistallamme. Ja olen iloinen myös parlamentin aiemmasta työstä asian suhteen. Viime vuonnahan saimme varsin kattavan mietinnön antibioottiresistenssistä. Siinä, kysytty, siinä käsiteltiin pieniä yksityiskohtia ja aina suuria linjoja yhteistyö, esimerkiksi yhteistyötä tärkeiden toimijoiden, kuten Yhdysvaltojen ja muiden valtioiden kanssa. Nyt me eh, tuossa parin kolmen kuukauden päästä varmaan saamme uuden pääjohtajan ja rouva. Ja minä kuulin tänään, että vuoden lopun mennessä me saamme myös, saamme myös näitä, nämä paljon kaivatut modernit toimitilat. Kiitoksia. Seuraavaksi ECDCn VT-johtaja vastauksia varten. Olkaa hyvä. For your... Kiitos. Kiitos oikein paljon näistä hyvin mielenkiintoisista kysymyksistä. Ehkä ryhmittelen niitä hiukan, että voin vastata aihepiireittäin jätetään sika tuohon loppuun, koska jos minun puheaikani sitten loppuu, niin ja jatkamme tätä keskustelua myöhemmin iltapäivällä. Aloitetaan C-hepatiitista. Olette täysin oikeassa. Se on erittäin vakava tauti. Ja nyt äh, kun hoitoa on tarjolla, niin vasta nyt on vaihtoehto, vasta nyt on mahdollisuus ylipäätään äh, Ähm, huolehtia tästä kysymyksestä ja nyt äh, on äh, muutakin kuin utopiaa äh, päästä C-hepatiitista kerta kaikkiaan. Mutta tähän on vielä pitkä matka. Olemme vasta tässä tien alussa. Emme edes tiedä, montako ihmistä kärsii C-hepatiitista. Sen diagnosoiminen on aika vaikeaa ja nyt pyrimme yhteistyössä jäsenvaltioiden kollegojen kanssa kartoittamaan tilanteen niin, että tietäisimme edes, missä mennään. Ja ähm, osittain tässä tietenkin pyritään parantamaan äh, diagnostiikkaa, eli löytämään kaikki kaikki sairastuneet niin, että he saavat diagnoosin ja hoitoa, mm, niin kuin varmaan tiedätte. C-hepatiitin tartunnan saaneiden joukossa on monia sellaisia, mm, jotka eivät ole tavallisen terveydenhuollon piirissä. Joten tällä hetkellä pyrimme nyt saavuttamaan se hepatiittitartunnan saaneet. Seuraava kysymys liittyy sitten äh, antimikrobiresistenssiin. On aivan totta, että antimikrobiresistentissä, kun äh, antibiootteja käytetään, niin se on merkittävä äh, osa tätä koko asiaa kyllä. Ja kun ajatellaan Äh, itse asiassa EUn tähänastisia toimia toimintasuunnitelmassa sitä on arvioitu ja en tiedä haluaako komissio ehkä puuttua tähän, mutta arvion lopputulos oli se, että paljon on jo saatu aikaan, mutta vielä ei olla suinkaan maalissa. Eli edelleen tätä terveysulottuvuutta täytyy vahvistaa niin, että jäsenvaltiot voivat entistä paremmin monitoroida tilanteen kehittymistä, erityisesti mitä tulee uusiin ilmi tuleviin resistensseihin, kuten penemis. ja tämän lisäksi täytyy tarkastella vaihtoehtoisia hoito- muotoja, koska sehän on vielä aika rajallista tällä hetkellä. Mainitsitte lisääntyneen, te taisitte mainita kansainvälisen yhteistyön tarpeen. Se on aivan totta. Mehän olemme tietenkin riippuvaisia myös muiden maiden toimista. Ja jo vuosien ajan on ollut transatlanttinen työryhmä, Eurooppa ja Yhdysvallat ovat tehneet hyvin lähestä tiivistä yhteistyötä, joka on johtanut merkittäväänkin parannukseen, kun olemme harmonisoineet näitä resistenssimalleja. Viime lokakuussa järjestettiin tapaaminen, jossa molemmat osapuolet sopivat siitä, että on tarpeen jatkaa yhteistyötä ja syventää sitä entisestään. Eli kyllä, kyllä tässä paljonkin tehdään ja ehkäpä on muita maailman alueita, joiden kanssa yhteistyöhön myös tulisi ryhtyä, erityisesti Aasia. Ja se on kyllä meidän tutkassamme. Sitten Tsika, vaikka meillä on sitten vielä myöhemminkin tänään aikaa siihen. Täällä kysyttiin, mitä tulee tehdä jotta valmistaudutaan viruksen mahdolliseen leviämiseen Euroopan unioniin. Ja niin kuin totesin, tällä hetkellä toimintamme keskittyy pikemminkin matkailijoihin, palaviin matkailijoihin. No nyt kuitenkin toukkakausi Euroopassa on syntymässä. Meillä on näitä vektoreita, olemme tietoisia siitä. Ei Maderan tilanne suinkaan nyt ole unohtunut. Muistammehan Dengue-viruksen muutaman vuoden takaa. Tiedämme, että Madeira on yksi Euroopan haavoittuvimpia alueita tällä alalla. Eli tarvitaan monitorointijärjestelmää. Meidän on todella löydettävä ihmiset, mutta tietenkin myös yttyset koska tällä hetkellä hän Amerikoissa, Edis Egypti, on vektori, joka välittää virusta. Euroopassa sitä esiintyy Madeiralla ja joillain mustan meren ympäröivillä alueilla. Mutta onko muita vektoreita? On. Ne ovat osoittaneet laboratorio-olosuhteissa voivansa välittää että viruksen. Eli muutkin hyttyslajit voivat toimia välittäjinä ja näin ollen äh, asiantuntijoiden, siis hyttysasiantuntijoiden verkostomme äh, jatkuvasti valvoo äh, hyttystilanteen kehittymistä ja sitä, voisivatko ne välittää sikavirusta kantaa sikavirusta ja sitä sitten välittää. Joten yhtäältä me valvomme hyttystilannetta, mutta myös tietenkin sitten ihmisiä. Te näitte punaisella ja keltaisella merkityt alueet kartalla. On muitakin viruksia, joita hyttyset välittävät, kuten dengue, hitsugungun ja kuumetaudit, joten kyllä tietoa on paljon mutta meidän täytyy katsoa edelleen eh, muita mahdollisuuksia vahvistaa toimiamme. Meillä on tässä vielä kyllä joitain viikkoja aikaa saada mm, lisää toimia aikaiseksi. Eh, sitten torjunta-aineet halusin todeta, että niin sehän ei kyllä nyt ole meidän asian tuntemustamme erityisesti ja myöhemmin, kun sitten käydään vielä tuota keskustelua, ehkä WHO voi vastata tähän vielä myös syvällisemmin. Toivon nyt vastanneeni useampiin kysymyksiin ainakin. Kiitoksia. Kiitokset teille. Kiitos siitä, että tulitte paikalle ja kiitos näistä vastauksista, joita annatte kollegoille. Nyt voimme siirtyä seuraavan kohtaan esityslistallamme, eli täytäntöönpanokertomus energiatehokkuusdirektiivistä. Kuten tiedätte, tämä on ensimmäinen keskustelu, jota käymme lausuntoluonnoksesta, jonka ITRE-valiokunnan oma mietintöön annamme. Ja annan välittömästi puheenvuoron valmistelijalle Peter Liiselle. Ähm. Kiitos puheenjohtaja Giovanni. Kyse on energiatehokkuudesta. Tärkeä aihe. Tärkeä aihe Pariisin Ilmastosopimuksen jälkeen energiatehokkuushan on erittäin kustannustehokas tapa päästä ilmastotavoitteisiin. Se ei kuitenkaan ole ainut syy, miksi Euroopan unionin tulee huolehtia energiatehokkuudesta. Meillähän on se ongelma, että olemme hyvin riippuvaisia energian tuonnista. Kukaan ei tiedä, miten esimerkiksi öljyn hinta kehittyy, mutta ei ole kovin todennäköistä, että öljyn hinta tästä nyt erityisemmin enää laskisi aamulla luin juuri analyysin, että tällä hetkellä investoidaan aika harvoihin uusiin öljylähteisiin, joten tulevina vuosina hinta nousee jälleen. 358 miljardia euroa kaiken kaikkiaan öljyn tuontimme. Ja kun nyt ajatellaan tapahtumia, joista EU-ssa kovasti keskustellaan, niin yhtäältä jäsenvaltiomme Kreikan alijäämä, josta olemme joutuneet valitettavasti kovastikin keskustelemaan. Se on 371 miljardia euroa näin vertailun vuoksi. Eli meidän riippuvuutemme energian tuonnista on suurempi kumuloituna kuin koko Kreikan velka. Ja sitten kun ajatellaan teollisuuden tilannetta, maata, niin sen eh, koko teollisuuden arvo on suunnilleen samalla tasolla. Eli ei kyllä kannattaisi näitä rahoja enää antaa Putinille ja öljyseikeille, vaan kannattaisi huolehtia siitä, että meillä olisi energiatehokasta teknologiaa, joka auttaisi meitä pienentämään tätä laskua niin, että nämäkin rahat jäisivät Euroopan unioniin ja loisivat Euroopan unionissa työpaikkoja. Miksi meidän tulee huolehtia tästä yhdessä? Eikö jokainen jäsenvaltio voisi saavuttaa ilmastotavoitteet haluamallaan tavalla? Minä uskon, että koordinoitu yhteinen lähestymistapa, enkä tässä nyt mene yksityiskohtiin, energiatehokkaammat tuotteet markkinoilla, on asia, johon tulisi pyrkiä yhdessä koska kaikki se, minkä teemme Euroopan unionissa yhdessä, mahdollistaa sen, että teollisuutemme saa 28 jäsenvaltion markkinat ja 500 miljoonan henkilökuluttajan markkinat kerralla. Eli tuottaminen on kustannustehokkaampaa ja voi, voi tuottaa halvemmalla, jos markkinat ovat suuremmat. Siksi olisi tärkeää, että meillä olisi koordinoitu lähestymistapa. Ei, ei tämä kuitenkaan sitä tarkoita, että meidän tulisi EU-tasolla kaikki yksityiskohdat määritellä ja niitä säännellä. Minä uskon, että valittu lähestymistapa on hyvä, eikä nyt tulisi ehkä kääntää kaikkea mitä direktiivi ehdottaa päälailleen. Uskon, että meidän tulisi työskennellä vuoden 2012 direktiivin pohjalta. Ongelma on se, että useimmissa jäsenvaltioissa direktiiviä ei ole täytäntöönpantu kunnolla ja komission tulisikin käynnistää niin rikkomusmenettelyjä tarpeen vaatiessa kuin ää, julkaista paremmin hyviä käytäntöjä yhdestä maasta toisiin maihin. Eli olisi nyt hyvä ensin tätä hyvää direktiiviä ja sen kaikkia artikloja täytäntöönpana kaikissa jäsenvaltioissa erityisesti nostaa esiin menestystarinoita. Suurin direktiiviin liittyvä ongelma mielestäni on se, että olennaiset toimet ovat voimassa vain vuoteen 2020. Päätös tehtiin 2012, voimassa vuoteen 2020, ja tämä tietenkin voi aiheuttaa tiettyä vastahakoisuutta jäsenvaltioissa enää eh, rakentaa tai saada aikaan rakenteita, jos eh, hmm, niiden käyttöä enää tarvitaankaan muutaman vuoden ajan tai neljän vuoden ajan. Direktiivissä on asioita, joita voidaan kyllä muuttaa, sopeuttaa, mutta eihän tämä nyt suinkaan tähän pääty. Energiatehokkuusdirektiivi direktiivissä on siis vuoteen 2020 asti tehtyjä suunnitelmia ja mielestäni päästökauppadirektiivi täytyisi ottaa esimerkiksi eli jatkaa tätä vuoteen 2030 ja jos ei muuteta, niin ainakin sen tulisi olla voimassa myös 2030 jälkeen niin, että tehdään selväksi, että kyse on Euroopan unionin pitkän aikavälin poliittinen väline, eikä tässä voi heilua kuin tuuliviiri eri suuntiin. Samoin sitten tietyt porsareijat, niistä pitäisi kyllä päästä kerta kaikkiaan. Niitä on koko joukko. Kollegat voivat varmasti sanoa tästä enemmänkin ja puuttua asiaan tarkistusten kautta, mutta yksi esimerkki. Kolmikantaneuvotteluissa 2012 meidän oli pakko ottaa mukaan vaatimus. Muuten emme olisi siis saaneet neuvoston enemmistöä ehdotuksen taakse. Niin, siitä, että toimet, jotka liittyvät direktiivi erityisesti artiklaan 7, ovatko ne voimassa 2020 jälkeen, eivät ole. Tämä on aika perversiä. Eli siis vuoden 2020 jälkeen ei sitten ole ollenkaan energiatehokkuusdirektiiviä. Eli Kuitenkin se, mistä päätetään 2018 ja joka toteutetaan 2022, voidaan ottaa direktiivin puitteissa huomioon tai sen määräysten mukaisesti huomioon. Tämä on hankala. Ja sitten tietenkin tavoite. Useimmathan tiedätte, että neuvosto ja komissio ovat asettaneet 27 prosentin tavoitteen, joka ei ole ollenkaan kunnianhimoinen. Euroopan parlamentti vaati 40, prosentin tavoitetta. 40 prosentin tavoite, niin siis sen taakse saimme pienen, tiukan enemmistön. Itse äänestin puolesta 2014 vuonna. Ja se pohjautui kyllä Fraunhofer-instituutin erittäin perusteelliseen tieteelliseen tutkimukseen, eli että 40 prosenttia on kustannustehokasta siinä mielessä, että siinä investoinnit eivät ole sen suuremmat kuin hyöty. Mutta komissio oli sitä mieltä, että 27 prosenttia on taso, joka on kustann- ainut kustannustehokas taso. Minä mietin, että miten ihmeessä komissio tämän lopputuleman sai. Itsekin olen tiedemaailmassa työskennellyt ja tiedän, että tiedemiehetkin ovat vain ihmisiä, mutta tämä ero 27 ja 40 prosentin välillä on kyllä hyvin suuri. Ja sitten käsitinkin, että vuonna 2014 komission laskelmissaan otti huomioon hyvin merkittävän vähennysasteen, 17,5 prosenttia discount rate. Eli tämä tarkoittaa sitä, että asia, joka oikeastaan on kustannustehokas, ei kuitenkaan toimi, koska aina on jotain esteitä ja riskejä vaaroja, jotka asiaan liittyvät. Eli sitä ei voi sataprosenttisesti toteuttaa kuitenkaan. No, toki tämä näin on. Voihan tietenkin esimerkiksi uusi energiatehokas jakauppi mennä rikki ja sitten ei päästä ihan 100 prosentin energiatehokkuuteen. Mutta miten ihmeessä tämä alennus tai la, la, lasku voi olla 17,5 prosenttia? Ei niin moni jääkaappi nyt sentään kesken kaiken rikki mene. Energiapääosasto laski, että Irakissa hyvänen aika, kriisivaltio, isikset ja muuten, sieltä tulee paljon pakolaisiakin, niin siellä riski on laskemien mukaan 15 prosenttia. Eli siis tehokkuusinvestointi, vaikkapa rakennuksen eristäminen Euroopan unionissa olisi riskaapelimpaa kuin eh, se, että Irakissa suljettaisiin öljylähde. Ei se nyt varmaankaan niin voi olla, joten komission täytyy ehdottomasti muuttaa tämä discount rate kysymystä niin, että siitä tulee realistisempi kuin 17,5 prosenttia, se on aivan liian korkea. Sitten on vielä tärkeä asia nämä esteet, jotka estävät ihmisiä investoimasta energiatehokkaalla tavalla, niin eivät ne kivehakattuja ole. On monia ihmisiä, jotka haluaisivat ostaa tehokkaamman auton tai jotka haluaisivat eristää kotinsa, mutta he eivät saa lainaa tätä varten. Joten nyt tarvittaisiin myös rahoitusvälineitä ihmisten käyttöön. Ovatko kaikki, ö, kaikki tekijät, kaikki rakennuksia korjaavat ö, tahot asian tasolla. Jos esteitä on esimerkiksi pääoman saamisessa, koulutuksessa tai muuten, niin meidän tehtävämmehän on tietenkin poistaa nämä esteet, jotta ihmiset eivät joudu maksamaan energiasta enempää kuin mikä järkevää on ja mikä teknisen kehityksen kannalta on välttämätöntä. Siksi on tärkeää komission laskea tuota energiatehokkuusalennuslaskelmaansa ja komissio tosiaan tätä työtähän tässä jo tekeekin. Me en tiedä, kannattaako meidän toistaa 40 prosentin vaatimustamme. Mehän olemme parlamentissa mm, tiukalla enemmistöllä eh, sen hyväksyneet, mutta emme me komissiota ja neuvostoa saa kyllä asian taakse mitenkään, eikä parlamenttikaan ole ihan eh, yhdessä rintamassa tässä, joten mm, ehkä meidän täytyisi löytää uusi kompromissi eh, ja sitten todella koko parlamenttina ajaa sitä tiukasti. Direktiivin ydin on artikla 7 ja sen tulisi mielestäni olla myös eh, uuden komission ehdotuksen ytimenä. Sen mukaan jäsenvaltioiden velvollisuus on eh, saada aikaan kannustimia joko budjetin pohjalta, kannustimia vuosittain puolitoista prosenttia energian säästämisen puolesta Nykytekstissähän todetaan, että energia eh, kyseessä on Energy Saving Obligation englanniksi siis, eli energian säästövelvoite. Mielestäni tämä on harhaanjohtava, koska poliittisesti tässä täytyy kyllä olla aika varovainen. Tämä antaa vaikutelman ikään kuin meidän kaikkien olisi pakko velvollisuus säästää energiaa. Euroopan unioni tulee ja sanoo, että et saa ostaa isoa autoa, et saa käyttöösi enempää neliömetrejä kuin standardi? Ei. Näin ei tietenkään voi olla, vaan ennen kaikkea meidän tulisi ottaa käyttöön kannustimia saada ihmiset säästämään energiaa vaikkapa verohelpotusten tai muiden tukitoimien kautta. Ja näin myös tässä artiklassa 7 sanotaan. Siinähän todetaan, että joko jäsen valtiot voivat tehdä päätöksen siitä, että kansalaiset ja pk-yritykset saavat tukea kannustimien kautta. Eli pakko ei ole energiaa säästää, mutta jos energiaa säästää, niin sitten voi saada tukea. Ja siksi ehdottaisinkin, että artiklan 7 otsikkoa muutetaan Energy Efficiency support schemiksi, eli energiatehokkuus tukijärjestelmäksi, niin että myös kielellisesti huolehditaan siitä, että tällaista ää, väärinkäsitystä ei pääse syntymään. Kiitoksia ja nyt jo kovasti odotan yhteistyötä erityisesti varjostelijoiden kanssa. Kiitos. Kiitoksia. Nyt ensimmäinen keskustelu. Kierros Rovakaveson Ruiz. Liise. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia edustaja Liise. Meillä on tänään lausunto käsiteltävänä. Se liittyy liittyy komission tarkasteluun koskien eh, energiatehokkuusdirektiivin tarkastelua. On todettava, että uutiset eivät ole hyviä. Jäsenvaltiot eivät ole tehneet tehtäviään, eikä voida taata, että päästään näihin vähimmäistavoitteisiin 20 prosenttia energiatehokkuutta. energiatehokkuuden osalta, eh, jos uudistuvia energialähteitä käytetään tässä, se on huono uutinen. Ja energia kulutus on vähentynyt kriisin takia, on ponnisteltava enemmän, ottaen huomioon, että talous toivottavasti lähtee tästä elpymään. Kotiläkset ovat tekemättä ja jos talous lähtee elpymään, niin nämä prosenttimäärät ovat luultavasti pienempiä. Öljyn hinta on laskenut, joten voi käydä niin, että no, ajatellaan, että ei tarvitakaan mitään energiatehokkuussa strategia tai ei ainakaan näin tiukkaa strategia. No huoneen uutisten lisäksi voimme olla optimistisia, koska voimme kyllä todeta, että direktiivin uudelleen tarkastelusta olemme oppineet, että meillä on mahdollisuuksia parantaa toimintaamme niin, että saavutettaisiin nämä tavoitteet, joita ryhmäni pitävät vähäisinä, 20 prosenttia vähän. Me pidämme kiinni 40 prosentin tavoitteesta ja uskomme, että meidän on sitten taattava se, että jäsenvaltiot pitävät tätä tavoitetta tarpeellisena ja parantavat investointiolosuhteita e, tehokkuuden parantamiseksi. Tarvitaan toimia, joilla näihin lukuihin päästään. Mistä on tärkeää e, parantaa saneerausun ja toiminta ja laatua kaikilla rintamilla. Asumissektori on tietenkin tärkeä mutta ei pidä unohtaa, että teollisuus ja liikenne yhdessä asumisen kanssa ovat nämä kolme tärkeintä tekijää, joihin on puututtava. Rakennusten ja asumisen osalta on todettava, että julkisessa omistuksessa oleva rakennusten osuus on asia, jota olisi vielä lisättävä. Olemme sitä mieltä, että tarvitaan suunnitelmia jossa on mukana paitsi julkisessa omistuksessa olevat äh, rakennukset, myös selkeä strategia, joka koskee asuinrakennuksia kaupallisissa käytössä olevia rakennuksia, jotka ovat yksityisissä käsissä. Julkisella puolella on tärkeää, että energiatehokkuus on mukana ja että on selkeät kriteerit, joita voidaan täytäntöön panna julkishallinnon tasolta. Meidän on selvennettävä näitä niin, että ne voidaan toteuttaa. On myös tärkeää toteuttaa suosituksia, jotka koskevat energiatehokkuustarkistuksia, mutta tämäkään ei riitä, vaan tarkastuksesta seuraavat toimet on toteutettava ja sitäkin on valvottava. Jäsenvaltioiden velvoitteista meidän on kaikkien pyörittävä siihen, että energiaköyhyyttä suitsitaan. Jäsenvaltioiden on priorisoitava niitä kotitalouksia, jotka ovat tällaisessa vaikeassa tilanteessa kuluttajien puolella. Tarvitaan toimia, joilla saadaan muutoksia käytäntöihin ja tapoihin. Tarvitaan myös tietoja ja valistusta ja rahoituksellisia kannustimia, jotta tarpeisiin toimiin voidaan ryhtyä niin, että kotitalouksissa vastataan tehokkuustavoitteisiin. On myös tärkeää kouluttaa laitteiden asentajia se tästä direktiivistä ja suunnitelmista vähän puuttuu ja sitä puolta on parannettava niin, että äh, uudistukset olisivat laadukkaita. Kaiken kaikkiaan meillä on tässä tärkeä työ ja meillä on hyviä mahdollisuuksia tämän lausunnon myötä. Kiitoksia. Yes, colleagues, we have to remember... Hyvät kollegat, meidän täytyy muistaa, että kello 12.40 äh, tulkkauskokouksessamme päättyy. Seuraavaksi edustaja Duncan. Thank you very much, Mr. Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. No, minä hyväksyn tämän vihjeeksi, puhun lyhyesti. Meidän pitäisi todellakin pyrkiä tehokkuuteen. Olen luottavainen herrallisen työn suhteen. Ei-sitova elementti on tärkeä tässä. Me tarvitsemme todellakin paljon enemmän joustavuutta. Olen yhtä mieltä tässä esittelijän sitomuksen kanssa. En usko, että vakavat keskustelut tavoitteiden osalta ovat mikään haaste. Me varmaan voimme kompromissin antaa oman panoksemme. Tosiasuuden pitää tässä olla eritoten artiklassa 7 kaiken ytimessä. Meidän täytyy tarkastella energiatehokkuusvalvoitteita samoin kuin näitä vuoden 2030 tavoitteita. Odotan tässä yhteistyötä Peter Liisen kanssa. Varmasti saamme hyvän tuloksen aikaiseksi. Kiitos. Thank you very much, Mr. Faria. Fadio, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää Peter Liisenä hänen äh, lausuntoluonnoksestansa. Ja olen yhtä mieltä kollegojen kanssa siitä, että varmasti teemme tässä hyvää yhteistyötä valmistelijan kanssa. Minä toivoisin, että energia tehokkuus voitaisiin saavuttaa mahdollisimman kustannustehokkaasti meidän täytyy vähentää saastumista, hiilidioksidipäästöjä ja antaa oma panoksemme kasvihuonekaasupäästöjen ja vähentämiselle ja lämmön, lämmönmuutoksen vähentämiselle. Energiatehokkuus on mahdollisuus toimia taloudellisemmin ja saada teollisuudestamme ja yrityksestämme kilpailukykyisempiä. Me voimme tehokkaammin ja innovatiivisemmin käyttää resurssejamme. En, energiatehokkuuteen panastaminen saattaa myös tuoda lisää työpaikkoja eri toten kaupunkialueiden uudistamisessa. Tämän vuoksi komission tekemä työ ja saavuttama edistys energiatehokkuuden osalta on tärkeää. Päätöksenteon täytyy olla tehokasta ja oikea-aikaista. Minä haluaisin olla yhtä mieltä monista Peter Liisen lausuntoluonnoksen kohdista eritoten mitä tulee olemassa oleviin ongelmiin, joita energiatehokkuusdirektiivissä on. Me ovat esille artiklan 7. Tässä, tässä täytyy ottaa huomioon myös nämä sitovat ja sitovat velvoitteet. Yksittäiset tavoitteet jäsenvaltioissa ovat edelleen välttämättömiä, jotta voidaan päästä tähän 20 prosentin energiatehokkuustavoitteeseen vuoteen 2020 mennessä, mutta tätä varten täytyy täyttää tietyt ehdot. Ensinnäkin jäsenvaltioiden täytyy kunnianhimonsa tasoa lisätä. sekin investointeja tälle sektorille täytyy lisätä. Kolmanneksi täytyy nopeammin, säätää, nopeammin ö, siirtää nämä määräykset osaksi kansallista lainsäädäntöä ja valvoa niitä paremmin verrattuna tähän päivään. Tässä tähdellisessä roolissa tulee olemaan jatkuva työ 2020 vuoden tavoitteiden saavuttamiseksi. Mutta täytyy myös muistaa tavoitteet vuodelle 2030 ja Euroopan parlamentin ö, esittämät tavoitteet 40 prosentin energiatehokkuudesta 2020 mennessä. Meidän täytyy myös ottaa huomioon 2030-2050 aikakausi, jolloin täytyy, jota varten tarvitsemme vielä kunnianhimoisempaa Eh, energiatehokkuuslainsäädäntöä. Me tarvitsemme parempia hankkeita. Meidän täytyy myös tiedottaa paremmin suurelle yleisölle, samoin kuin yrityksille, siitä välttämättömyydestä, joka energiatehokkuuden parantamiseen liittyy. Tässä on mukana useita eri sektoreita, julkinen sektori, liikenne, eh, teollisuus ja niin edelleen. Jäsenvaltioiden ja eri tahojen täytyy vaihtaa parhaita käytänteitä niin, että voidaan nopeammin saavuttaa asetetut tavoitteet ja välttää suuria eroavaisuuksia jäsenvaltioiden välillä. Täällä jo sanottiin, että kiinteistöpolitiikka on tässä kriittisessä asemassa. Se ei ole pelkästään vastuussa hyvin suuresta energian kulutuksesta Euroopassa. Oli kysymys sitten yksityistä julkisesta sektorista. Kaikilla julkisen hallinnon tahoilla täytyy toimia päättäväisellä tavalla, ei pelkästään keskushallinnossa. Täytyy miettiä myös yhteisön käytettävissä olevia varoja. Ne ovat tärkeitä, jotta voitaisiin dynamisoida esimerkiksi pääomalainoituksen tai avustusten myötä erilaisia merkittäviä hankkeita. Hyvä puheenjohtaja, haluaisin nyt lopettaa, mutta lopuksi vielä sanoa, että olen täysin käytettävissä yhteistyötä varten varjoesittelijöiden ja herra lausunnonlaatijan kanssa. Tarkistusten määräaika energiatehokkuusdirektiiviin päättyy tuossa toinen päivä kolmatta. Kiitos. Rova Konečna. Já už se pokusím své vystoupení zkrátit na minimum. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin vain kiittää esittelijää, edustaja Liiseä. Olemme kaikki yhtä mieltä siitä, että tämä on vastaava asia kuin energiamerkintäasia. Mehän keskustelimme siitä viime viikolla. Nämä kaksi asiaa ovat tärkeitä energiasäästöjen kannalta. Ne ovat tärkeitä myös ympäristönsuojelun kannalta. Olenkin iloinen, että kiinnitämme näin paljon huomiota näihin asioihin. Voimme puhua jäsenvaltioille ja kansalaisillemme ja pyrkiä samaan aikaan yhteistyötä tällä alalla. Ja voimme näin saada paljon mm, myös varoja käytettäväksi. Tuemme korkeita tavoitteita. Me emme pelkää niitä, vaan meidän on otettava huomioon, että emme pääset tavoitteisiin vuonna 2020. Jäsenvaltiot eivät täysin ottaneet direktiivaa osaksi kansallista lainsäädäntöä. En usko, että on järkevää asettaa korkeampia tavoitteita, koska muutaman vuoden päästä kuulemme, että jäsenvaltiot eivät ole päässeet niihin. Tarvitsemme välineitä, joilla jäsenvaltiot saisivat kannusteita, niin tavalliset kansalaiset voisivat esimerkiksi tehdä sellaisia asioita, joiden kautta voidaan tehostaa energian käyttöä. Minusta meidän ei pitäisi puhua prosenttiluvuista, vaan käytännön askeleista, jolla voidaan motivoida pk-yrityksiä ja tavallisia kansalaisia. Niin, että kaikki haluaisivat edistyä tässä asiassa. Haluaisin antaa aika ainutlaatuisen esimerkin Keski-Euroopasta. Tämä on Tsekin tasavallasta. Tsekin tasavallassa hallitus rohkaisi äh, yleistä tietoisuutta tästä asiasta ja pyrki saamaan kansalliset kiinnostumaan erityisohjelmasta, jonka nimi on Vihreä valoa energiasäästölle. Nyt ohjelmassa olla menossa jo toisessa vaiheessa. Tarkoituksena on, että sen kautta teho, parannetaan erityisesti rakennusten energiatehokkuutta ja tavoitteena on todella lisätä rakennusten energiatehokkuutta ja tuemme myös uusien rakennusten tehokkuutta. Näin vähentää hiilidioksidipäästöjä henkilöt, jotka hakevat näitä tukia tähän ohjelmaan, voivat pyytää tukia esimerkiksi uusia boilereita varten asunnoissaan. He voivat myös pyytää uusia laitteita, joiden kautta voidaan talojen käyttöä vähentää. Voidaan myös eristää rakennuksia paremmin näillä tuilla. Tsekin tasavallassa tämä on osoittautunut toimivaksi ihmiset ovat olleet motivoituneita ja näin olemme voineet parantaa tilannetta. Uskon, että tämä on oikea tapa toimia. Jos vain laitetaan paperille numeroita, niin ei tilanne muutu ollenkaan. Zahvaljujem gospodine Kiitoksia puheenjohtaja. Yritän puhua lyhykäisesti ja selkeästi. Olen iloinen tästä Peter Liisen valmistumasta lausuntoluonnoksesta. Se keskittyy kaikista tärkeimmin seikkoihin energiatehokkuuden kannalta. Eritoten EUn kunnianhimoisten tavoitteiden saavuttamisen suhteen. Meidän pitäisikin olla kunnianhimoisia. Erän seikan haluaisin tässä tuoda esille. Olen vahvasti yhtä mieltä valmistelijan kanssa siitä, että huono direktiivin täytäntöönpano yhä tänä päivänä ei mahdollista sitä, että hyödyttäisimme direktiivin täyttä potentiaalia. Tämä on aivan totta, vaikka jäsenvaltiosta löytyy myös hyviä esimerkkejä täytäntöönpanosta. Ja me voimme kyllä nähdä sen, että Agenda 2020 mukaisesti me emme tavoitteitamme saavuta, eli tätä 20 prosentin energiatehokkuustavoitetta, joka piti vuoteen 2020 mennessä saavuttaa. Voimme myös huomata sen, että nämä voucherit ja muut vastaavat sosiaaliset toimet, niitä on käytetty sen sijaan, että olisi hyödynnetty parempia välineitä. Tällaisten tehottomien sosiaalisten välineiden käyttö on johtanut siihen, että energiatehokkuustavoitteet on vain sysätty myöhemmäksi. Myös energian kulutusmittaus ja artikla 10, nämä molemmat artiklat ovat äärimmäisen tärkeitä, koska yksittäiset mittaukset ja älykkäiden energiamittauslaitteistojen asentaminen, niillä voitaisiin varmistaa se, että kansalaiset todella maksavat siitä, mitä he kuluttavat. Ja tämä olisi myös hyvin, tämä olisi myös kannustin energian säästöön. Uskoakseni on myös erittäin tärkeää ottaa huomioon ongelmat, jotka liittyvät kulutuslukemiin. lämmitysenergian osalta. Esimerkiksi Kroatiassa meillä on ollut ongelmia tämän asian suhteen. Äskettäin asennettiin kroatialaisiin asuntoihin mittauslaitteita, joilla haluttiin varmistaa se, että kansalaiset maksavat todellisen kulutuksen mukaan, mutta loppujen lopuksi laskut olivat paljon korkeampia ja energiatehokkuustoimia ei tässä kunnioitettu. Haluaisin vielä lisätä muutamia muitakin seikkoja tähän artiklaan seitsemän. Sosiaalisiin välineisiin voi liittyä esimerkiksi, energianeuvo- liittyä esimerkiksi energianeuvojien palkkaaminen. Nämä energianeuvojat voivat auttaa kansalaisia parantamaan energiatehokkuutta. Uskon, että jotkut niistä määräyksistä, jotka mainitaan artiklassa 7, pitäisi viedä myös paikalliselle ja alueelliselle tasolle lähemmäksi sitä, mitä kentällä todellisuudessa tapahtuu. Tällä tavalla voitaisiin paremmin saavuttaa energiatehokkuus. Meidän täytyy muistaa myös tämä aikakausi 2030-2050. Me tarvitsemme uusia toimia, jotta voidaan parantaa ja vastata energiatehokkuusvaatimuksiin. Uskon, että jotkut olemassa olevista tuista kulutukselle. Ne, nämä tuet pitäisi uudelleen suunnata niin, että niitä voitaisiin käyttää siihen, että rohkaistaisiin ihmisiä hyödyntämään uusia energialähteitä. Kiitoksia puheenjohtaja. No on paras energia, se mitä ei käytetä siksi energiatehokkuuteen investointi on aivan ratkaisevan tärkeä, jotta Euroopan unionista voi tulla riippumaton fossiilipolttoaineiden tuonnissa esimerkiksi, että voitaisiin välttää se, että freneettinen resurssien hyödyntäminen vähennisi Energiatehokkuus on väline, jonka kautta voidaan vähentää energian kustannuksia, joka aittaa kuluttajia ja voidaan taata energiakulujen avoimuus. Euroopan unionin on kannustettava tätä sektoria ja asetettava todella kunnianhimoisia tavoitteita sekä Euroopan tasolle että kansalliselle tasolle. Niin kuin täällä jo sanottu, vastuu. Nämä ohjeelliset kansalliset tavoitteet vastaavat eh, primäärisäästöjä, jotka ovat noin 7,6 prosenttia vuodeksi 2020. Olemme kaukana energiasäästöstä, joka olisi 20 prosenttia vuodeksi 2020. 2005-2013 analysoitut energiasäästöt ovat johtuneet eh, lähinnä talouskriisistä eivätkä mistään te- politiikasta, joka oli kantaisi hedelmää. Siksi tarvitaan tavoitteet vuodeksi 2030, jotka ovat sitovia ja kunnianhimoisia. Parlamentti on ehdottanut 40 prosenttia, se sopii meille. Ja siihen olisi päästävä yksittäisten sitovien kansallisten tavoitteiden kautta. Vain näin voidaan saada aikaan Euroopan tarvitsemien, muu- muutoksia. Olemme valmiita tekemään yhteistyötä esittelyiden esittelyiden kanssa kaikkien poliittisten ryhmien välillä. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää herra Liiseä tästä energiatehokkuuslausunnosta. Täytäntöönpano ei ole vielä riittävää eikä tasa puolista ja tavoitteet ei ole saavutettu, mutta kenties tämä johtuu siitä, että direktiivi on lähtenyt liikkeelle väärällä tavalla. Artiklassa 7 odotetaan ihmettä jäsenvaltioilta. Mutta energiatehous löytyy ennen kaikkea tuotteiden luomisesta Toisaalta tutkimus ja investointi ovat niitä asioita, joista täytyy etsiä tätä ratkaisua. Me tarvitsemme tässä nyt yhteistä pohdintaa sen osalta, millä tavalla voidaan rahoittaa tutkimusta energiatehokkuuden osalta, muuten kuin pelkästään verotuksella. Meidän täytyy myös toimia niin, että vähemmän käytetään energiaa. Täytyy miettiä, millä tavalla kaupalliset pankit voisivat rahoittaa energiatehokkuushankkeita ja millä tavalla tutkimuksen kautta toteutettava innovaatio saataisiin kentälle nopeammin käyttöön. Kotitalouksien uusiutuvien energialähteiden asentaminen, tämä voi olla kenties vielä liian vaativa asia Energiatehokkuuden kehittäminen ei ole tällä hetkellä vielä ajan tasalla, koska tässä on valtavasti koulutuspuutetta, oli kysymys sitten rakennuspuolesta tai uusiutuvista energialähteistä. Kuluttajille myyty energia, jota myydään uusiutuvana energiana, ei välttämättä sitä ole. Meillä on tietoa tapauksesta, jossa perinteisistä energialaitoksesta on toimitettu Sveitsiin energiaa ja sitä on kutsuttu vihreäksi energiaksi. Toivoisin, että valmistelija ottaisi nämä minun huomioni mukaan. Kiitoksia. Ja sitten komission edustaja, olkaapa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Olemme iloisia siitä, että parlamentti valmistelee tätä täytäntöpanoa mietintöä ja olemme iloisia näistä edustaja Liisen panoksesta. Tarkastamme politiikkamme jatkuvasti. Kaikki, mitä sanotte, voimme sen ottaa huomioon, mutta olisi ehkä hyvä korostaa näitä neljää asiaa, joihin nyt keskitymme energiatehokkuusdirektiivissä niin, että muistatte nekin kattaa ensinnäkin tavoite, tavoitteen taso, Katsomme tässä kaikkia mahdollisuuksia 27-40 prosenttia ja katsomme myös mallintamista, niin mm, ymmärretään energiatehokkuus hyvän, hyvin. Tämä on ensimmäinen asia, johon kiinnitämme huomiota. Sitten edustaja Liise korosti artikla 7 ja energiatehokkuusvelvoitteita. Olemme tarkastelemassa tätä artiklaa myös sitä, pitäisikö sitä laajentaa niin, että se kattaisi ajan vuoden 2020 ja 2020 jälkeen. Sitten Skerelek puhui artiklasta 90. Tämäkin on asia, jota tarkkaan tutkimme osana uudelleen tarkasteluamme, joten olisi kiinnostavaa kuulla näkemykset parlamentilta. Ja neljäs asia. Kysynnän vastaus on varmistettava, että energiajärjestelmät voivat ottaa mukaan monenlaisia uneen, monenlaisia uudistuvia energialähteitä. Tähän liittyy artikla 15. Toivon, että ette puhu ainoastaan näistä asioista, mutta myös näistä asioista niin, että ymmärrämme, mitä parlamentti näistä asioista ajattelee. Lopuksi edustaja Kavetson viittasi energiakulutuksen vähennyksen. Olemme sitä mieltä, että noin kolmasosa edistyksestä vuoden 2005 jälkeen johtuu nimenomaan taantumasta ja kaksi kolmasosaa energiatehokkuus toimista. Edustaja Kanjeska lähti, mutta haluaisin vastata hänellekin. Hän sanoi, että emme pääse 20 prosentin tavoitteeseen vuoteen 2020 mennessä. Meidän arviomme on se, että jos täytäntöpano onnistuu ja teemme sen puolesta rankasti työtä, niin voimme kyllä saavuttaa se. Meillä on hyvät mahdollisuudet saavuttaa, saavuttaa 20 prosentin tavoitteet vuoteen 2020 mennessä, joten ei tästä pitäisi heti luopua. Lopuksi energiatehokkuusdirektiivi ja äh, direktiivissä seuraava konferenssi on 14. maaliskuuta. Myös sidosryhmät ovat mukana ja siellä on mukana myös Euroopan parlamentti. Olisimme oikein iloisia, jos näkisimme siellä myös parlamentin jäseniä. Kiitoksia. Thank you very much. Now we can... Kiitoksia. Nyt voimme lopuksi antaa puheenvuoron esittelijälle Peter Liisille. Niin, no. Kiitos ja kiitokset tulkeille, että ovat vielä käytettävissä. Me näin yli aikaan puhun lyhyesti. Kiitän kollegoita näistä huomioista. Ajan puutteen vuoksi puutun vain yhteen asiaan puheenvuorossani. Peritsini ja Ian Duncan nostivat esiin tämän nämä ja Peritsini sanoi, että tarvitaan kansallisesti sitovia tai sitovia tavoitteita myös kansallisesti ja Ian kanssa sanoi päinvastoin. Ja Anne Delvon ja Szymanskin mietintöä kannatin. Siinä parlamentti vaati 40 prosenttia ja sen saavuttamista sitovien tavoitteiden kautta tai sitovuuden kautta. Jos parlamentti haluaa, että sen vaikutusvalta maksimoidaan, niin sitten meidän kyllä täytyy nyt ottaa huomioon muitakin pohdintoja. Ian Duncanhan edustaa yhdistynyttä kuningaskuntaa, joka ei halua kansallisia tavoitteita. Siksipä, jos nykydirektiivin porsaan reistä pyritään päästä, niin ehkäpä hyvä kompromissi olisi uusi vaikutusarvio. Päästään varmasti 27 prosentin yläpuolelle, jos komissio tekee uudet laskelmat, mutta kansallisesti sitovia tavoitteita ei oteta käyttöön. Jos direktiivi täytäntöön pannaan kunnolla, erityisesti sen artikla 7, ja jos sitä vahvistetaan, jos tehdään entistä selvemmäksi, että jäsenvaltiot voivat kansalaisilleen ja pk-yrityksille antaa näitä kannustimia tai niiden tulee antaa näitä kannustimia ja porsareijat poistetaan, niin sitten kyllä Euroopassa saadaan aikaan asioita, jotka luovat työpaikkoja, parantavat ilmaston tilannetta, säilyttävät äh, saavutetun lisäarvon äh, Euroopassa, eivätkä vie meidän rahojamme öljy- ja tuottajamaille. Näin ollen äh, näillä linjoilla haluan tehdä yhteistyötä kollegojen kanssa tietenkin parlamentin päätöslausuman pohjalta pyrkien tilanteeseen, jossa voidaan vakuuttaa myös neuvosto ja komissio. Kiitos paljon. Thank you very much. And now... Kiitokset. Ja nyt muistutan teille vielä aikataulusta. Määräaikatarkistuksille on toinen kolmatta kello 12 päivällä äänestys valiokunnassa 26. helmikuuta ja vastuuvaliokunnassa 24.5. Kiitoksia näemme iltapäivällä.